Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie... Hyvät kollegat. Istuutukaa, aloitamme valiokunnan kokouksen. Kysyn nyt, onko muutostoiveita esityslistaan? Näin ei näytä olevan, joten esityslistaa on näin esitettynä hyväksytty. Tulkkauksessa ovat kaikki kielet käytössä paitsi Viro ja Malta. Ja toinen ilmoitus, joka tänään on minulla. Ensimmäistä kertaa meillä on sähköinen kokous ja siihen liittyvä väline. Se on väline. Siitä päätimme äskettäin, että ne kollegat, jotka haluavat siirtyä paperittomaan järjestelmään, voivat niin tehdä. Kollegat, jotka hoitavat järjestelmää hallinnosta, ovat myös paikalla. Tämä järjestelmä äh, perustuu nettiin ja siis se on applikaatio riippumaton ja näin yritämme säästää paperia. Muuta tähän ei kuitenkaan ketään pakoteta, eli vapaaehtoispohjalla mennään ja keräämme kokemuksia, miten tämä sujuu. Yksi koulutustilaisuus oli jo Strasbourgissa joulukuussa ja toinen koulutustilaisuus tulee tammikuussa. Niin, että kollegat, jotka kiinnostuneita ovat, mutta myöskin avustajat, voivat pystyä kouluttautumaan, jotka kiinnostuneita ovat. Kolmas ilmoitus. Ja se on palautetta trilogista. Siis tästä sovellettiin äh, artiklaa 71 kertaa varhainen toinen käsittely riisimietinnöstä oli kyse neuvotteluissa. Sitten on workshop, polttoaineiden laadusta 20. joulukuuta 9.30 tällä viikolla konferenssikeskuksessa Albert Brochetissa – Brysselissä ryhmät ovat saaneet tästä myös kutsun, eli ne, jotka haluavat mukaan, ovat sydämellisesti tervetulleita. Kolmas kohta on pöytäkirjojen hyväksyminen 10.11. lokakuuta ja 5.6. marraskuuta on teille jaettu. Jos ei tule vastahuomautuksia, niin niitä pidetään sitten hyväksyttyinä. Sitten jo esityslistan kohta neljä. Tässä on kertomus tai selonteko COP13 Dohan kokouksesta. Me olimme siellä kollegoiden kanssa, 15 oli parlamentista delegaatiossa. Matkustimme sinne. Täytyy sanoa, meillä oli monia tapaamisia ministereiden kanssa, hallitusten edustajien kanssa – se oli kovin hyödyllistä. Kiinan pääneuvottelijan kanssa pystyimme keskustelemaan, pystymme puhumaan omasta lainsäädästömme, päästökauppajärjestelmästä, niin kutsutusta takapainottavuudesta, mutta myöskin päästökauppa ja ilmaliikenne, se oli kovin hyödyllistä. Ja täytyy sanoa, että delegaatiomme oli yllättynyt positiivisesti ministerin lausunnoista top to clock. Menettely nähdään Kiinassa kovin positiivisesti. konsensuksessa haluaa meidän, halutaan meidän eurooppalaisten kanssa tehdä työtä ja odotan kovasti innolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja että päädäänkö todellakin kansainvälisellä tasolla konsensukseen. Olemme yrittäneet tavata mahdollisimman monta parlamentin jäsentä. Se ei ollut tällä kertaa mahdollista, koska nimittäin Monet kansalliset parlamentit eivät lähettäneet delegaatiota, eli painopiste siirtyi sitä myöten ministereihin ja hallituksen edustajiin. Toteutimme sivutilaisuuden itse, jossa oli kovin hyvä osanotto, jossa kerroimme omista kokemuksistamme vielä vähän eiliseen talouteen. Sali oli kovin täynnä, voi sanoa ja meillä oli hyvä keskustelu. Sinne oli kutsuttu paljon asiantuntija Ahim Steiner, joka on YK on ympäristöohjelman johtaja ja muita asiantuntijoita. Se oli kovin hyödyllistä, täytyy sanoa. Konferenssista itsestään. Sinne matkustimme viime viikolla tiistaista perjantaihin Osallistumme viralliseen osuuteen, mutta kuten perinne on konferensseissa, niin mennään vähän pidemmällekin. Meillä oli virallinen mandaatti tiistaista perjantaihin siis. Ja meidän ohjelmamme oli kattava. Muutaman ohjelmakohdan otinkin jo esille. Ja täytyy sanoa, puoli tunnittain tunnittain tehtiin työtä ihan myöhään iltaisin. Myös workshoppeissa oli hyvää työtä ja delegaatiojohtajat myös kävivät johtajina workshopeissa ja Kalais Florence oli siellä johtajana. Varapuheenjohtajana itse minä puheenjohtajana matkustimme Dohaan Meillä oli mukana päätöslauselma, josta olimme päättäneet mentiin pieni askel eteenpäin ilmastonsuojelussa, sopeutumisessa ilmastonmuutokseen, mutta suurta läpimurtoa ei ollut odotettavissa konferenssista, vaan joillakin osa-alueilla kuitenkin päästiin täysaskeleita eteenpäin, mitä tulee Durbanin platformiin, mutta myöskin pitkäaikaiseen yhteistyöhön, mitä tulee pitkäaikaisiin toimiin, ja sitten Kieto kaksi pöytäkirja saatiin matkaan saatettua. No, se ei ole kovin paljon ja uskon, että kun ajatellaan sitä, mitä mistä me olemme päättäneet täysistunnossa, niin niitä tavoitteita ajatellen Dohassa päätetty ei riitä, siihen täytyy saada aikaan enemmän. Ja mikä meiltä pisti silmään EU-delegaatissa itsessään, en tarkoita nyt parlamenttia, vaan 27 ministerin osalta. Siellä oli paljon tarvetta justeeraamiseen keskenään konferenssin aikana. Ja asiat, joita olisi voitu julkaista näkyvämmin, esimerkiksi rahoituslupaukset, joita tehtiin puolijulkisessa tilassa, kun me tapasimme parlamentin jäseniä, kuka he olivat kovin hämmästyneitä, että että komission jäsenet tai ministerilliset voi tuoda julkisuuteen myöskin. Siinä parantamisen varaa on. Ja nyt tulevana vuonna sitten COP19 on Varsovassa. Ja EU täytyy se tehdä kotitehtävänsä siihen mennessä ja kehittää strategiaa, että suoritus tulee siellä paremmaksi. Siellä on vielä tilaa varaa parantaa. Ja se on myös se syy, miksi Durbanin teeman ja sen jälkeen mitä sieltä tulee, niin meidän pitäisi keskustella siitä vielä täysistunnossa komission kanssa, mutta myös neuvoston kanssa. Koska Dohan, tapahtuma Dohan ilma, tapahtumat pitäisi toistua Varsovassa ja tässä parlamentin pitäisi seurata asioita kriittisesti ja rakentavasti. Muuten ei pystytä kahden asteen tavoitteesta pitämään kiinni. Tämä lyhyesti ytimekkäästi. Tässä on paljon puheenvuoropyyntöjä ensimmäisenä joulainen. Ja, <clears throat> danke, für den... Kiitos puheenjohtaja tästä selonteosta. Täysistunnossa puhumme vielä Dohasta. Jotkut ovat sanoneet, että nyt on avattu ovi uudelle aikakaudelle globaalissa ilmastonsuojelussa – Tämä on optimistinen variaatio. Pessimistinen olisi se, että ovi suljettiin sille, että kahden asteen tavoite saavutettaisiin, josta aiemmin oli sovittu. Siis hyvin tiukkaa ja vaikeaa nyt sitten on saada aikaan tätä globaalia edistystä. Meidän tietysti täytyy kysyä itseltämme, että mikä osa oli EUlla, onko osa vielä niin hyvä kuin se vuosia sitten oli? Vai oliko meillä paljon vähemmän sanottavaa siellä ja tarjottavaa myös? Oli oikein, että kun ajatellaan päätöslauselmaamme, niin että puhutaan siihen liittyvästä korkeammasta kunnianhimon tasosta 30 prosenttia, koska se on tarpeen joka tapauksessa, että 2020 vuoteen mennessä saavutetaan 30 prosenttia eli 20 prosenttia. Muuten koko etenemissuunnitelma vuoteen 2050 asti ei onnistu. Ja tiellä seuraavaan kokoukseen täytyy vielä painostaa sen puolesta, että 30 prosenttia tulee myös päätetyksi. Kysymys on myös siitä, että miksi liittoutumat eivät pitäneet, jotka Durbanissa oli saarivaltioiden kanssa, vähiten kehittyneiden maissa, Cartagena-maiden kanssa oli allianssi. Jotenkin Dohassa ei tullut näitä liittoumia, miksi se ei sitten toiminut. Rahoituksessakaan meillä ei ollut niin paljon tarjottavaa kuin mitä olimme luvanneet. Tässä vaiheessa täytyy tietysti sanoa jotain Yhdysvalloistakin, jotka olivat Kööpenhaminassa muistavat, että kaikki odottivat, että mitä Obama tarjoaa. Ja oli selvä, että Obamalla ei ollut mitään tarjottavanaan, koska kongressi ei halua. Ja sitten tuli Hillary Clinton, ja hänellä oli tämä bombastinen uutinen sadasta miljardista dollarista. Se on jo aika dramaattista mielestäni, että Dohassa Yhdysvallat ei ollut paikalla. Muuta kuin, että oli tämä 100 miljardin lupaus, ja mistä se nyt pitäisi tulla, se on ihan epäselvää kyynistä politiikkaa. 100 miljardia heittää arenalle, jotta voidaan johtaa huomio tästä pois tästä kyvyttömyydestä vähentää hiilidioksidia. Mutta sitten kun puhutaan rahoituksesta, että ei lähdetä 100 miljardin mukaan, niin kuin tähän mennessä Obama 2 Obama kahden toisen hallinnon täytyy siinä nyt sitten tarjota paljon enemmän. Konferenssin päätös oli merkille pantava, miten tällainen Dohan dokumentti hyväksytään. Minä voin sitä pitää vain hyvänä, koska toivon, että uudessa, uudella ilmastoneuvottelukierroksella niin paremmin kuin Kiotossa saadaan konsensus äh, määriteltyä laajaksi tueksi eikä yksimielisyydeksi. Kankunissa oli jo niin, että ulkoministerit yöllä eh, yksinkertaisesti nuijivat eh, dokumentin läpi, vaikka Bolivia oli vastaan, nyt on Venäjä vastaan. Eli ei ole edistystä, jos odotetaan aina huonoten siirruituja, siis täytyy olla hyvin laajalla enemmistöllä ja hyväksynnällä tällaisia dokumentteja saada hyväksyttyä ja yksinkertaisesti matkaan saattaa. Kiitos. Dank. Kiitos. Sitten kollega Romana Jordan. Hvala lepa. Um, najprej naj povem, da... Kiitos. Kiitos. Niin aivan ensiksi haluaisin sanoa, että työskentelimme todella tehokkaasti, koska meillä oli valtuuskunnalla erinomainen johtaja vastoin muun muassa neuvoston tilannetta, ja me pyrimme todellakin, toisin kuin neuvosto, puhumaan yhdellä äänellä – joten kiitän vieläkin jälleen kerran valtuuskunnan johtajaa. Ja niin kuin puheenjohtaja Grotekin totesi, on kiinnitetty hyvin vähän huomiota tiedotukseen siitä, mitä me teemme. Ja tämä liittyy sekä rahoitukseen että päästöjen vähentämiseen – ja tämä on kyllä käynyt ilmi usein neuvotteluissa. Meidän pitäisi tähän kiinnittää huomiota. Me olemme ympäristövaliokunta ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, että Euroopan parlamentti pyrkii lisäämään tietoisuutta, mutta samalla myöskin vähentämään siis päästöjä tavoitteen mukaisesti 25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Me emme kuitenkaan ilman kumppaneita pysty juuri saamaan aikaiseksi tuloksia, ja itse asiassa tilanne voisi vain huonontua. Näin ollen nämä neuvottelut jälleen osoittivat sen, että meidän pitäisi keskittyä toimintaamme siinä, miten voimme ilmastopolitiikkaa edistää. Ja sitten vielä viimeinen kommenttini. Meidän aineistomme valmisteltiin todella hyvin. Kiitän tästä sihteeristöä ja kaikkia avustajia ja muita tukihenkilöitä. Tällä tavalla voimme tehdä parempaa yhteistyötä myös jatkossa. Und ich möchte auch stellvertretend nochmal Dank aussprechen an Isabel. Haluan kiittää Joseph Duce ja Isabel Findliä, jotka valmistelivat asian erinomaisesti. Olemme oli aina turvallinen, varma, kaikki oli hyvin valmisteltu. Sitten jos tulee ennakoimattomia asioita, ne hoidettiin erittäin hyvin, joten suuret kehut molemmille henkilöstön edustajille. Kiitos kovasti. Dann unser LULUCF-Experte, der auch an gefragt... lulucf expertti joka oli myöskin siis pidetty puhuja Dohassa. Kriton Arsenis. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Todellakin voin sanoa, että tässä hienot keskustelut, jotkut olivat kateellisia siitä, että meillä oli tällainen kirjainen ohjevihkonen ja <clears throat> todellakin se oli hyvin hoidettu asia. Eli meillä on hyviä ja huonoja uutisia Dohasta. Hyvät uutiset ovat sellaisia, että neuvottelut ovat menneet eteenpäin ja maailma menee eteenpäin siinä, että me ollaan yhdessä menossa kohti sopimusta. Huonot uutiset sen sijaan ovat siinä, että me mennään eteenpäin niin hitaasti, että on todella vaikeata, todella vaikeata olla ajoissa 2015 vuoteen mennessä että saadaan uusi kansainvälinen sopimus ilmastonmuutoksesta, joka olisi tehokas. me muuta toimintatapaamme, sitä miten valmistaudumme neuvotteluihin ja miten maailma valmistautuu ja maat valmistautuvat näihin neuvottelumandaatteihinsa. Meidän on hyvin vaikea päästä tavoitteeseen. Hyvin vaikea päästä saada aikaan yhteisiä nimittäjiä, joiden avulla saisimme sovittua 2015 vuoden sopimuksesta. Tämä tarkoittaa paljonkin myös parlamentille. Meillä on parlamentissa mahdollisuuksia toimia eri tavoin niin, että maat toimivat eri tavoin ja me olemme aktiivisia, kuten muutkin toimielimet, mutta meidän pitää muuttaa toimintatapaamme ja tähän mennessä olemme esittäneet päätöslauselman ennen huippukokousta, neuvotteluhuippukokousta joulukuussa. Meillä on äh, SCOP joulukuussa, mutta äh, tämä ei riitä. Viimeiset, äh, viimeisimmät mittarit, niin tämä taisi olla maratoni, mutta tässä ollaan menossa kyllä kohti lopullista sopimusta ja meidän täytyy kiihdyttää vauhtia. Meidän täytyy valmistella päätöslauselmia välikokouksiin. Meillä on Bonnissa kokous. Siellä pitää tarkkailla tiukemmin, mitä tapahtuu, ja meidän pitää seurata vielä tiukemmin sitä, mitä tapahtuu neuvotteluissa kautta vuoden ja puuttua, jos tarpeen. Jos emme muuta toimintatapaamme, täällä, jos jäsenvaltiot eivät ole kunnianhimoisempia kansallisella tasolla, e, eivät ole myös neuvottelumandaatissaan kunnianhimoisempia. Ei mitään väliä sillä, millaiset päätöslauselmat ovat. Aina ollaan liian myöhässä e, ja suhtaudutaan liian optimistisesti e, ja aika varhain se pitää toimia. Ja tällä tavoin, jos ollaan kansallisesti kunnianhimoisempia, niin saadaan globaalisti paremmat tulokset neuvotteluissa. Me saimme aikaan ensimmäisessä käsittelyssä sopimuksen, joka vahvistetaan vielä näissä kahdessa toimielimessä. Ja eh, nyt mennään eh, hiukan se pidemmälle kuin mitä neuvotteluissa alun perin EU eh, on kunnianhimoisempi. Meidän täytyy hoitaa oma lainsäädäntömme kuntoon. Ja kun puhumme kansallisten valtuuskuntien kanssa, myös muiden osapuolten pitää toimia samoin. Kiitos. Kiitos sitten Corinne Lepage. Merci, euh, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitän kollegoideni tapaan teitä siitä, että johditte valtuuskuntaa ja kiitän myöskin sihteeristöä erinomaisesta valmistelutyöstä. Sitten vähän siihen, mitä Jo Lainen sanoi, kun olen Kööpenhaminasta asti tätä, näitä neuvotteluja kes- seurannut, niin mielestäni Dohassa EUn kanta jollakin tavalla oli heikompi kuin aikaisemmin muihin osapuoliin verrattuna. Ja ehkä nyt sanon tämän liian voimakkaasti, mutta meitä kritisoitiin paljon enemmän kuin aikaisemmin, ja kritiikkiä tuli sekä kansalaisjärjestöiltä että eteläisiltä mailta, vaikkakin me olemme tällä hetkellä ainut alue maailmassa, joka Australian, Sveitsin ja Norjan lisäksi on todella hyväksynyt velvoittavia sitoumuksia 2013-2020 kaudelle. Ja me olemme ainoat, jotka todella jotenkin ponnistelevat tässä asiassa. Tokihan vielä voitaisiin tehdä enemmänkin, mutta me olemme ainoita, jotka näinkin paljon teemme. Ja tästä huolimatta meitä todella kritisoitiin esimerkiksi vastaanottava maa kritisoi meitä hyvin voimakkaasti ja se on melko paradoksaalista. Tässä pitäisi siis hieman kiinnittää huomiota diplomatiaan ilmastokonferenssien yhteydessä ja yleisesti tämän asian yhteydessä, kun nyt ajatellaan kumppanimaitamme, olipa sitten kyse teollisuusmaista tai eteläisistä maista tai kansalaisjärjestöistä. Ehkä meidän pitäisi jollakin tavalla paremmin arvottaa sitä, mitä me teemme, jotta voisimme torjua näitä kritiikkejä. Toinen kohta, jota haluaisin korostaa, on ristiriita, joka liittyy siihen, että nämä tulokset ovat erittäin vaatimattomat, kun verrat, katsotaan sitoumuksia, niin tämän ei kuitenkaan nyt pitäisi saada luopumaan näistä sitoumuksista, joita hyvin monet maailman maat ovat jo tehneet. Ja meidän pitäisi sekä Doalle että muille tehdä selväksi se, että tässä olemme nyt etääntymässä eh, maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksen hallinnasta ja me olemme menossa enemmän kansalliseen suuntaan näissä toimissa. Ja mitä sanoivat esimerkiksi Japani tai Etelä-Korea tai monet muut maat, niin on aivan selvää, että monissa maissa ympäri maailman eh, on tehty kunnianhimoisia sitoumuksia, asetettu kunnianhimoisia tavoitteita ja silti emme saavuta päätavoitettamme maailmanlaajuisesti. Ja nyt ei saisi ajatella, että kun maailmanlaajuinen ilmastonmuutostoimien hallinta ei etene, niin se ei saa, meit, saa estää meitä kuitenkaan investoimasta uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen. Monet maat, muut tahot investoivat todella paljon näihin toimiin. Ja jos me emme nyt aktiivisesti edistä näitä asioita, niin lopulta käy niin, että häviämme sekä poliittisella näyttämällä, mehän olemme edelläkävijöitä näissä asioissa, mutta lisäksi myös teollisuuden ja talouden näkökulmasta menetämme paljon ja tämä on erittäin tärkeä, ja vaikkakin kansainvälisellä tasolla tällä hetkellä poljetaan paikoillaan ja jokainen polkee vähän paikoillaan omalla tahollaan, niin se ei saa estää meitä tekemästä näitä investointeja ja sitoumuksia. Sitten edustaja Ulfskog. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää sihteeristöä ja kaikkia muita siitä, että he tekivät niin fantastisen hyvää työtä sekä ennen että kokouksen aikana Dohassa. Haluan olla samaa mieltä kuin Corinne Lepage näiden neljän päivän aikana ilmastokonferenssissa, niin minä olin siellä mukana. Ja on kovin selvästi nähtävissä, että miten yhteistä jaetaan. On osa maita, jotka ovat kovin kunnianhimoisia. Norja on yksi esimerkki, öljyä tuottava maa, joka ei ole EUn jäsen. Mutta on kovin monia muita maita. Kiina, joka sitten toimii omalla tavallaan, on maita Euroopassa, jotka ovat kovin kunnianhimoisia EUn sisällä. Mutta sen sijaan, että olisi yhteinen kokous, niin siitä on tullut avoin tällainen varojen keräys kokous, jossa rikkaat maat eh, esittävät sen, mitä haluavat itse esittää. Poliittisista syistä ottavat pisteitä kotiin kotoa ilman, että olisi syvää sitoutumista ilmastokysymykseen. Sen kanssa voidaan elää nyt tämän ylimenokauden, mutta täytyy palata sellaiseen tilanteeseen, jossa EU esiintyy yhtenäisempänä. Ja oli kovin syyruero, kun tätä kokousta verrataan siihen, mitä Durbanissa oli koska silloin keskustelut keskittyivät juuri EUn ympärille silloin, EUn komission ympärille, parlamenttiryhmän ympärille. Me olimme ikään kuin huomion keskiössä aivan eri tavalla keskustelussa. Nyt olimme ikään kuin jälleen sirpaloitunut ja periferiassa, ja tätä täytyy analysoida, sille täytyy tehdä jotain. Niin kuin Matias sanoi alussa, niin minä sanon mieluummin, että olen kuitenkin optimistinen sen vuoksi, että vaikka tämä kokous niin siinä ikään kuin hölkättiin paikallaan, voisi sanoa, ei päästy eteenpäin. Mutta joskus tällaiseen tilanteeseen joutuu, jossa maailma on talouskriisissä ja jollakin tavalla kuitenkin pysyttiin käynnissä siinä mielessä, että onnistuttiin kuitenkin pitämään Kioton, pidentämään Kioton sopimusta, niin siinä mikä oli täysin tarpeellista, niin siinä onnistuttiin, mutta ensikokous pitää olla menestyksekkäämpi. Ja kuten kriittoinen niin minäkin ajattelen, että tarvitaan jonkunlaista ilmastoverkosta, joka olisi avoinna kaikille, jotka ovat ilmastohuippukokouksissa olleet tai että haluaisivat mennä sinne tai jotka ovat kovin sitoutuneita kysymykseen, ottavat sen asiakseen, että olisimme kovin valmistautuneita, ettei ole valmistautua vasta kuukautta ennen kokousta, että ollaan, on vain päätöslausunnon mukana, vaan että näinä välikausinakin tehdään työtä ja ilman, että kilpaillaan tietysti komission kanssa mitenkään, vaan että otetaan vastuuta mekin. Meillähän on valtava verkosto henkilöitä, joita nyt olemme tavanneet, henkilöitä, joiden kanssa teemme työtä tavallisissa tilanteissa ja työtehtävissä ja ajattelen, että ehkäpä voisimme tehdä enemmän tässä suhteessa. Olisi tarpeen, koska, olisi tarpeen, koska ensi vuodesta tulee erityisen tärkeä keväällä Bonnin kokous, sitten Varsovan kokous, joka ei saa leimautua siitä, että Puolaa pidetään jarruttajamaana, vaan että heidän täytyy nyt saada aikaan hyvä kokous, jossa he ryhtyvät myös aloitteisiin. Sitten lyhyesti Yhdysvalloista on selvää, että Yhdysvallat ovat keskeisessä asemassa. En tiedä, että minkälaisena, minkälaista julkisuuskuvaa nyt Yhdysvallat halusi välittää. Ensi kerralla ehkä sitten on budjetti Yhdysvalloissa. Voi olla kongressi, jonka joka tekisi vähän enemmän yhteistyötä. Nyt presidentti on viimeisellä kaudellaan, häntä ei valiteta uudestaan ja ehkäpä nyt Obaman hallituksessa on halua ottaa ilmastokysymys omaksi asiaksi ja ehkäpä John Kerry ulkoministeri, joka on ollut mukana ilmastokysymyksissä, eli toivoa on. Yhdysvaltojenkin osalta, mutta meidän täytyy olla enemmän liikkeelle paneva voima kuin aiemmin. Komissio oli heikko ja sitä myöten mekin tulimme heikoiksi tänä vuonna. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia. Näin on puheenvuorot käyty loppuun ja meillä on myös komissiosta vierastajalla ja haluaisin kiittää komissiota vielä kerran kovasti, että että huomioimatta, että oli sisäistä justyörämistä tarvetta EUn sisällä, niin aina oli kuitenkin aikaa myös EPn delegaatiolle, että on saatu briefauksia ja aina aktuaalista tilasta tiedettiin, että mitä neuvotteluissa tapahtuu. Ja tänään toivotan tervetulleeksi pääneuvottelijan, joka Dohassa oli komission edustajana. Artur Ruonemetske. olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. No, thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Totta kai suuri ilo oli olla yhdessä parlamentin kanssa samassa paviljongissa, emmekä uskaltaisi edes eh, ajatella, että me kilpailisimme parlamentin kanssa mitenkään, aivan kuten tässä edellinen puhuja sanoi. Me haluamme tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa ja meillä on eh, aika paljon tehtävää edessämme. On aivan totta, että eh, tässä asiat on saatu selväksi ajatellen seuraavaa neuvottelukierrosta 2015 Pariisissa. Totta kai sinne mennessä. Siinä on Varsovan kokous ensi vuonna. Meillä eurooppalaisilla on paljon työtä tehtävänä vielä ja meidän täytyy hoitaa tehtävämme Euroopan unionin puolesta. Totta kai kaikki aina innostuvat, kun neuvotteluista on kyse. Ja toinen tärkeä asia, joka pitäisi muistaa, ei pelkästään meidän myös kollegojen kolmansissa maissa pitäisi muistaa täytäntöönpano. Me olemme saaneet aikaan jotakin Kööpenhamissa, Kankunissa, Durbanissa, mutta kaikki tämä pitää täytäntöönpanna ja e, tämä samaan aikaan, kun edelleen neuvottelemme. Ja täytäntöönpano on erittäin tärkeää, jos haluaa menestyä tulevina vuosina neuvotteluissa. Ainoastaan esimerkin avulla saadaan aikaan muutoksia ilmastonmuutoskysymyksissä – kansainvälisesti. Hyviä esimerkkejä voidaan mainita. Jotkut maat haluavat mennä eteenpäin, mutta ne, ne epäröivät myös kansainvälisiä sitoumuksia. Tämä on asia, jonka pitää muuttua tulevina vuosina, koska eteenpäin, kun ajattelemme 2020 eteenpäin, asiat eivät helpotu, vaan ennemminkin tulevat vaikeammaksi Meillä on vaikeita päätöksiä tehtävänä. Tällä hetkellä me puhumme eh, energian tehokkuudesta ja eh, niistä asioista, mitä pitää tehdä 2020 mennessä, mutta eh, sen jälkeen asiat ovat vieläkin vaikeampia ja kierroksesta odotetaan vielä va- vaikeampaa kuin näimme ennen Kööpenhaminaa. Ja sitten toinen asia, jonka halusin mainita tässä, kun puhutaan kunnianhimoisista tavoitteista, niin totta kai se tunnustettiin näin Dohassa jälleen kerran, että me emme pääse alle kahden asteen tavoitteen, mutta hyvä asia Dohassa on se, että tunnustettiin se, että 2013 ja 2014 on pyritty erityisponnisteluihin, jotta nähdään, mihin päästään vielä ennen vuotta 2020. Ministerikokous 2014 eh, tarkastelee juuri tätä nimenomaista kysymystä, eli ennen 2020 eh, tavoitteita. Nyt voidaan eh, aivan oikein sanoa, mitä EU voi laittaa neuvottelupöytään tulevina vuosina. Se riippuu niistä päätöksistä, joita tehdään neuvostossa ja parlamentissa tulevina puolentoista vuoden aikana. Muutama ehdotus onkin jo komissiosta pöydällä. Fluorikaasut ja rakennetoimet ajatellen päästökauppajärjestelmää. Ja tässä voidaan mennä vielä eteenpäin 30 prosentin tavoitteeseen. Minun mielestäni se on tärkeää ajatellen EUn neuvotteluprosessia asemia tulevina kahtena vuotena, kun puhutaan 2020 tavoitteista. Ja kolmas näkökohta sitten on päätöksenteko Dohassa. Tietenkin oli oikein, että loppu istunnossa Venäjän federaatio ei puhunut ainoastaan omasta puolestaan, vaan myös Ukrainan ja Valko-Venäjän puolesta. Se siinä oltiin toisen velvoitekauden hyväksyntä vastaan ja tämä on asia, joka pitää nähdä myös tulevina vuosina meidän puolestamme pitää ponnistella yhä lisää, jotta saamme Venäjän federaation Ukrainan takaisin neuvottelupöytään, koska 2015 sopimus ilman näitä maita on sellainen, että siinä ei, sitä ei voi edes ajatella. He ovat kilpailijoita, jotka ovat heti EUn ulkopuolella. Meidän pitää saada nämä maat mukaan 2015 sopimukseen, enkä usko, että voimme lähteä 2015 sopimukseen ilman näitä maita. Tässä sitten vielä lopuksi, kun puhutaan liittoumista, vähiten kehittyneet maat, edistyneet latinalaisen Amerikan maat. On aivan oikein tietysti, että Tämä ei ollut niin helppo liittoma kuin Durbanissa. Paljonkin vaatimuksia esitettiin EUlle, kun puhutaan tästä toisesta velvoitekaudesta. Ja me olimme ainoat äh, muutaman muun maan kanssa, jotka halusimme lähteä toiselle äh, velvoitekaudelle. Tietenkin meihin äh, asetettiin suuria vaatimuksia ja vähiten kehittyneet maat ja saaristovaltiot, me olimme ainoat, joista, joilla olisi rahaa, keneltä muulta sitten pyydetään neuvotteluissa, mutta tämä asia muuttui aika paljon toisella viikolla, kun ministerit tulivat paikalle ja keskustelut olivat poliittisempia ja vähemmän teknisiä. Silloin saatiin ikään kuin muutettua tätä keskusteluyhteyttä näiden maiden kanssa. Ja loppujen lopuksi näille maille oli tärkeää se, että edelleen keskustellaan siitä, että mennään mm, kunnianhimoisempiin tavoitteisiin, ei ainoastaan 2020 jälkeen, vaan kaksi ennen tätä. Ja näin kuulimme kollegojamme liittoumasta. Meidän täytyy tätä asiaa viedä eteenpäin tulevina vuosina. Varsova on varmasti myös tärkeä virstanpylväs, kun puhutaan ilmastorahoituksesta, mutta myös siitä, mitkä ovat 2020 ja sitä edeltävät tavoitteet. Me tarvitsemme tässä kumppaneitamme Afrikan ryhmästä ja vähiten kehittyneistä maista. Kiitos. Runge Metzger. Kiitoksia herra Metzger. Näin pääsimme keskustelun loppuun delegaation selonteosta. Mielestäni tämä oli kovin hyödyllistä, että tästä vielä kerran keskusteltiin. Nyt pitäisi tarttua tähän palloon, että Käsittelemme asiaa järjestelmällisesti ei pelkästään ennen konferenssia, vaan väliajoilla myöskin ja mietimme, että mitä strategioita itse asiassa 2013 täytyy noudattaa, jotta 2014 sitten Pariisissa oltaisiin hyviä. Myöskin ottaen hieman kansalaisyhteiskunnan teeman. Ilmasto ei ollut kovin paljon esillä medioissa ja tässä voidaan jotain tehdä, että painotamme sen tärkeyttä ja myöskin jäsenvaltioissa, joista tulemme. Että sielläkin vielä huolehdimme siitä, että se tulee korkealle prioriteettilistalla, että se tulee ykkösprioriteetti jälleen, eikä prioriteetti kolme tai alempana rankingissa. Tässä mielessä kiitoksia kovasti. Sitten huomenna äänestetään suullisesta kysymyksestä komissiolle ja neuvostolle. Saadaan se matkaan saatettua. Seuraava kohta esityslistalla aiheensa puolesta sopii oikein hyvin. Tässä on kyse konkreettisesta asiasta, jotta saadaan ilmastotavoitteet saavutettua, että myös kansainvälisellä tasolla voimme esittää sen, että olemme tosissamme ilmastonmuutoksen torjunnassa. Nimittäin kyse on siitä, että kun ajatellaan tätä vahvinta päästä kauppa, että se saataisiin jälleen toimintakykyiseksi. Se toimii, mutta että sen suorituskykyä parannetaan Sanon sen nyt, haluan sanoa sen ihan varovaisesti. Eli 2003-2007 EU-muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen sijoitusta koskevien säännösten selventämiseksi. Nyt ollaan vielä toisella äh, kaupankäyntikaudella ja kolmas periodi alkaa ensimmäinen, ensimmäinen 2013 ilmasto- ja energiapaketin yhteydessä ja siinä keskustelussa päätettiin, että miten nämä periodit pitäisi muotoilla. Ja tässä oli kovat neuvottelut tietysti neuvoston kanssa, komission kanssa siitä, että miltä asian pitäisi näyttää, ja sitten tuli myös päätös. Ja yhden päätöksen muistamme oikein hyvin, CDMistä, puhtaan kehityksen mekanismista, Jos talousvaliokunnan kanssa taisteltiin ja heti äänestys sen jälkeen heti oli kovia vatsakipuja minulla. Ajattelin, että onko tässä nyt todellakin parlamenttina tehty hyvin, että tuleeko tulva CDMstä niille markkinoille. Osoittautui näin, ja finanssikriisi, talouskriisi on edelleen päällä ja niinpä tuotanto ei ole noussut, vaan jos se on jopa taantunut ja sitä kautta meillä on liikaa markkinoilla päästöoikeuksia. Eli noin 950 miljoonaa paasto-oikeutta on nyt ylijäämänä markkinoilla. Plussaa siis. Ja oikeuden hinta on noin 7-8 euroa, mikä tilanne nyt sitten hiilihinnassa onkaan. Silloin kun tästä keskusteltiin ja paketista, niin se mittatikku josta ajateltiin lähdettävän, oli noin 30 euroa. Nyt tässä hinnassa nähdään tällä hetkellä, joka meillä on ollut viimeisen kahden vuoden aikana, että nyt ei investoida ilmastoa säästäviin välineisiin, vaan tässäkin on takaiskuja, että jälleen hiilivoimaloihin on investoitu. Ja pitääkö sitä hyvänä tai huonona, mutta ilmastolle se ei ole hyvä. Eikä pitkällä välillä myöskään taloudelle se ole hyväksi. Eli siinä mielessä Komissio on tehnyt välintulon ja vähän ennen kesätaukoa se sitten teki ehdotuksen niin kutsutusta takapainottavasta menettelystä, että näitä oikeuksia pitäisi ottaa pois markkinoilta. Minulla on nyt sitten kunnia hoitaa tätä mietintöä parlamentin osalta. Se oli koordinaattorin toivo, että puheenjohtaja tämän tekisi. Mietintö on omalta puoleltani hyvin lyhyt, koska kyse on todellakin vain siitä, että luodaan oikeusvarmuutta. Haluan sanoa, että komissio ei ole ottanut tässä itsensäkään oikein. Ja Levi teki tämän ehdotuksen, jotta oikeuksia otetaan pois markkinoilta, että sitä keskustellaan ilmastovaliokunnassa. Minulle oli tärkeää, että mm, keskustelussahan meillä ei ollut oikea, nyt oikeata kuulemistilaisuutta, mutta ylimääräinen ympäristövaliokunnan kokous ja se, mitä sieltä otin eväksi on se, että kollegoille oli tärkeää, että tämä proseduuri toteutetaan yhden kerran. Sen olenkin mietintööni kirjoittanut mukaan, ja yksi asia täytyy olla myös selvä. Senkin otin tähän mukaan. Yksi asia täytyy olla nimittäin selvä, että tämä ei ole ongelman ratkaisu, vaan tässä lykätään ongelman ratkaisua. Tässä vaan ongelmaa lykätään siis eteenpäin. Oikeuksia otetaan markkinoilta ja sitten ne tulevat taas takaisin markkinoille. Eli tänä vuonna hiilimarkkinaraportissa myötä ja sen myötä täytyy keskustelut alkaa, että miten haluamme tätä fiksata tätä järjestelmää tulevaisuudessa ja miten voimme luoda enemmän luottamusta järjestelmään, koska yksi asia on selvä. Seuraava Esillisten kohta on se, jossa puhutaan jälleen ilmaliikenteestä ja päästökaupasta. Jos kaikki 27 jäsenvaltiota, niin kuin Japanin edustaja kertoi Dohassa, äh, lähdettäisiin hiljaksiveroon, niin siitä tulisi sitten sisämarkkinoiden vääristymiä. Se ei voi olla ollenkaan meidän intressissämme, eli täytyy olla meillä kohentunut intressi siihen, että päästökauppa sujuu järkevästi. Tämä on ensimmäinen askel. Ja olen nyt kovin jännittynyt siitä, mitä keskustelua tulee esille. Minun käsitykseni mukaan kyse on siis vain siitä, että tämä takapainottavuus muotoillaan, backloading. Koko päästökauppajärjestelmä ei pitäisi olla nyt keskustelun kohteena kokonaisuudessaan. Ei sitä pysty ajallisestikaan hoitamaan niin. Eli minulla on nyt intressi siihen, että mahdollisimman vähän tarkistuksia tulisi tämän menettelyn aikana. Ja tämä rakenteellinen keskustelu käydään muissa yhteyksissä, joihin se kuuluu, jolloin meillä on tarpeeksi aikaa sitä keskustelua käydä. Ja sitten annamme seuraavalle komissiolle, että mitä me kuvittelemme asiaan olevan parlamenttina, miten siinä pitäisi mennä eteenpäin päästökaupan kanssa. Ja tässä takapainottavuudessa ostamme itsellemme vain aikaa. Ei enemmän, mutta ei vähempääkään. Ja vielä kerran minun intressini on se, että tämä mietintö, että siitä keskustellaan mahdollisimman hyvin. Ja minulla on myös aikataulu niin, että nyt ei tarvitse laukata tätä liian nopeasti läpi, vaan teillä on mahdollisuus keskustella keskenänne. Mutta pyyntö on se, että mahdollisimman vähän tarkistuksia niin, että sitten mahdollisesti mahdollisimman nopeasti tämä takapainottavuus voidaan legitimoida parlamentin puolelta. Ja haluaisin myös vedota vielä neuvostoon. Ei voi olla niin, että me täällä teemme kotitehtävämme, teemme työmme, ja sitten, että neuvostossa keskustelua lykätään loputtomiin. Eli tämä on vetomus todellakin kaikille 27 ministerille, että siellä sovittaisiin, että tässä vaiheessa ei käydä laaja keskustelua, vaan hiilimarkkinaraportissa ja sen yhteydessä. Tämä on vetämys kaikille ympäristöministerille, koska muuten ei mennä kovin hyville ennustemerkeillä kolmannelle periodille, eikä siihen voi kenelläkään meillä olla intressiä, vaan meidän intressimme täytyy olla se, että Euroopan ilmastopolitiikan ydinasia mahdollisimman nopeasti korjataan ja sitten ihan sisällöllisesti korjataan tulevina vuosina. Muuten ei olisi hyvä, jos Euroopan ilmastopolitiikka menisi näin. Se ei ole hyvä uskottavuutemme kannalta tulevissa konferensseissa. Ja sitten mennään järjestyksessä puheenvuoroja. Ensin varjoesittelijät ja ihan ensimmäisenä puheenvuoron saa Korhola, kollega Korhola, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. Se menee aivan oikeaan suuntaan. Valitettavasti siinä ei kuitenkaan ole tarpeeksi. Mietinnössä sanotaan vain asiat, jotka komissio haluaa, kun ajatellaan markkinoiden päästöoikeuksia. Komissio on sanonut koko ajan, että tämä tehtäisiin vain kerran, ja tähän tässä nyt mennäänkin. Tässä on siis yksi liikaa. Eli pitäisi huomioida, minkälaisia ovat markkinaperusteiset toimenpiteet, jotta voidaan kustannustehokkaasti ja teho, taloudellisesti tehokkaasti vähentää päästöjä, mutta samalla varmistaa teollisuuden uskottavuus. Nyt komissio itse on tässä päästökauppajärjestelmän suurin vihollinen, koska tässä on liikaa päällekkäistä lainsäädäntöä. Ja se vaikuttaa esimerkiksi hiilimarkkinoihin ja sähkömarkkinoihin. Nyt pitäisi voida korjata tämä nykytilanne ja markkinoiden toiminta. Tässä kuitenkin nyt vaan pahennetaan tilannetta investointi-ilmapiiri Euroopassa on heikentynyt ja lisäksi tämä johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen. Kaikki varmasti myöntävät sen, että tällä hetkellä päästökauppa toimii melko pienellä teholla, mutta nyt on huomioitava se, että päällekkäiset tavoitteet uusiutuvan energian lisäämisestä ja energiatehokkuudesta ovat johtaneet tähän tilanteeseen. Ja nyt sitten, kun on pyritty jollakin tavalla tätä päästökauppajärjestelmää ma- manipuloimaan, niin jäsenvaltiot ovat joutuneet hankalaan tilanteeseen, koska ne pyrkivät kaikin mahdollisimman kehdollisin keinoin varmistamaan investoinnit ja vähentämään energiakustannuksia kuluttajien näkökulmasta. Tavoite, että 20 prosentilla vähennetään päästöjä 2020 mennessä, on, saa, ollaan saavuttamassa tätä tavoitetta. Eli tämä järjestelmä toimii ja pitäisi olla lisää innovointia ei kuitenkaan saa keinotekoisesti energian ja hiilen hintaa nostaa. Tämä on aiheuttanut jo markkinoille kustannuksia. Ja, ja tämä päästökauppajärjestelmä on vain yksi väline, jolla halutaan päästä tavoitteeseen. Ja nyt haluaisin tietää, onko komissio enemmän huolissaan tämän päästökauppajärjestelmän toiminnasta tai toimivuudesta vai koko yhteiskunnan ja talouden elinkelpoisuudesta. Jos tämä näin jatkuu, niin ihan itsestään selvästi me kaikki kärsimme. Päästökauppa, päästöhuutokauppa ja tämä takapoinutusjärjestelmä on huomioitava. Me emme voi samalla yhdistää päästökauppajärjestelmää ja muuta. Poliittinen hinta johtaisi tai tämä johtaisi siihen, että talous, talouden elpominenkään ei ole mahdollista. Työpaikkojen luominen, kilpailukyky va- vaarantuvat, mutta koko päästökauppajärjestelmän uskottavuus markkinavälineenä vaarantuu. On jo arvioitu, että suurimmat energiankäyttäjät Euroopassa todennäköisesti joutuvat maksamaan yhä korkeampia sähkölaskuja näiden suunnitelmien takia. Jopa 1,2 miljardia olisi tuo kasvu. Ja siksi päästöhuutokauppajärjestelmän sääntöjen pitäisi olla nykyisen päästökauppajärjestelmän lainsäädännön mukainen. Yhdeksän artiklassa estetään kaikenlainen takapainottaminen, mitä tulee päästöoikeuksiin ja niiden siirtämiseen vuodelta toiselle. Ja nyt tarvitaan sitten laatu määrää koskevat ehdot, miten ehto, näitä oikeuksia vuosi vuodelta vähennetään. Tämä järjestelmä luotiin, tai tämä luotiin, että järjestelmä olisi uskottava, ja nyt komissio pyrkii tämän vesittämään. Direktiivissä ei määritetä, miten suuri osuus tietyn päästökauppakauden aikana jaetaan. Tämä yhdeksän artikla on kuitenkin hyvin selkeä. Tässä pitäisi selventää tätä, mutta selkeä tarkistuskaan ei riitä, jotta komission ehdotus olisi parempi. Meidän täytyy pyrkiä estämään kaikenlainen puuttuminen tähän järjestelmään ja katsoa 2020 vuotta pidemmälle ilmastonmuutospolitiikassa. Meidän täytyy toimia niin, että EU olisi kilpailukykyisempi samalla näitä. Korhola, siis äh, das Wort. Kiitos, Rova Korhola. Chris Davis ei ole paikalla. Ehkä vähän tulee vielä. Pasa ei myöskään. Martin Kelanen ei myöskään. Sabine Welsh. Anna Rosbach on uusi Martin Kelanen. Olkaa hyvä. Anna. Sorry, chair. Oh, thanks. Anteeksi puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Oikein ystävällistä hän äh, on myöhässä, hän tulee junalla ja hän kysyy, jos voisit lukea hänen kannanottonsa. ETS piti oli markkinapohjainen mekanismi, jossa äh, hinnat määräytyvät kysynnän mukaisesti. Ja tällä hetkellä meille kerrotaan, että hiilimarkkinat eivät olekaan normaalimarkkinoita. On aivan totta, että kyse ei ole normaalimarkkinoista, koska se luotiin äh, keinotekoisesti, mutta olemme sitä mieltä, että sen pitäisi perustua markkinasääntöihin ja meidän pitäisi tätä päätöstä kunnioittaa. Nyt talouskriisin aikana meidän pitäisi olla hyvin varovaisia, kun teemme päätöksiä, jotka saattavat raskauttaa teollisuutta. Jos kaikki olemme sitä mieltä, että eh, tässä päästöoikeuksien ylijäämä eh, liittyy alhaisempiin tuotantotasoihin, silloin meidän pitää hyväksyä se, että tässä saatetaan vaarantaa talouden elpyminen. Jos odotamme talouden elpymistä, niin emme voi todellakaan ennakoida hintoja, koska markkinamekanismi vaikuttaa niihin myös. Siitä syystä kaikki oletukset, joita komissio on tehnyt ajatellen tätä eh, takapainotteisuutta, eh, siinä on taakkana eh, epävarmuus. Tämän lisäksi minulla on myös muita huolenaiheita. Miten toimimme, mitä tarkoittaa kunnolla toimivat markkinat? Mitä nämä sanat tarkoittavat? Ja tässä esittelijän ehdotus saattaisi olla hyvä ajatus, jos halutaan ensin selventää, minkälaisia valtuuksia komissio saa. Ja tätä osiota tarkastelemme esitysluonnoksen jälkeen, mutta emme voi hyväksyä muita oletuksia, joita esittelijä tekee niin, että jatkossa olisi vielä syvempiä uudistuksia tähän järjestelmän rakenteeseen. Kiitos Anna Rosbach. Sitten Tadeusz Tsemanski on siis seuraavaksi. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, keskustelu tästä teemasta on sellainen, jota ei voida käsitellä makroskaalasta irrallaan. Juuri kuultiin, että ilmastokonferenssista selonteko ja selonteko valitettavasti ei aiheuta optimismia ihan päinvastoin. Nähdään ihan selvästi, että suurimmat saastuttajat eivät ota ongelmaa vakavasti, eli he tekevät lumetoimia Yhdysvallat on hyvä esimerkki. Ei voida unohtaa sitä, että EU kilpailee globaalilla tasolla ja Euroopan kilpailukyky on nyt uhattuna. Potentiaaliset voimakkaat uudet maat, joilla on uutta teknologiaa, Amerikalla on halvinta energiaa tällä hetkellä. Mihin tilanteeseen asetamme eurooppalaiset yhtiöt? Tässä pelataan yhteen maaliin itse asiassa ja kriisin aikana mielestäni nämä toimet, joista nyt puhumme, vaikkapa ne olisivatkin yhden kerran tehtyjä, niin ne eivät pidä yllä näitä periaatteita, joista puhuimme. Jos teemme tämän poikkeuksen, niin ei kukaan enää usko tulevaisuudessa meihin, koska kyse ei ole kriisiolosuhteista, vaan että hinnat ovat liian alhaiset koska hiilidioksidikultti ja usko tähän, että tämä päästökauppa toimii, mutta se, se, perustuu, se toimii vain silloin, jos sinut ovat korkeat. Eli kaikki haluavat vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta tässä emme tätä meillä ole oikea metodi. Oman maani Puolan nimissä haluan vielä sanoa, että erot tilanteissa ovat valtavat Euroopassa tällä hetkellä. Kriisi aiheuttaa sen, että energian hinta on yksi avainongelmista meillä tällä hetkellä juuri sen ansiosta, että energiahinta on alhainen, niin se aiheuttaa sen, että ähm, se toimii tällaisena pehmentävänä vaikutuksena. Aloitamme uuden vuoden, kun energian hinta ei kovasti nouse. Ja meillä on 7 prosenttia köyhyysrajan alapuolella. Yhteiskunnallinen tilanne monissa Euroopan maissa on kovin raskas. Täytyy ottaa huomioon se, että mikä merkitys, ei pelkästään teollisuudelle, vaan myöskin yksittäisille kotitalouksille tällä on. Eurooppa on idea, ei pelkästään kyse ole rahasta, ja se täytyy muistaa. Nyt solidaarisuuden nimissä haluaisin, että kollegat ottaisivat huomioon myös tämän syvemmän aspektin. Ja tärkein on kuitenkin se, että meillä on yksi planeetta ja yksi ilmasto, jos teemme ihmeitä. Euroopassa olemme pitkällä edessäpäin yksinäisenä johtajina. Intia ja Kiina tekevät niin kuin tähän mennessä, niin se on tie. Se on paradoksaalinen tie ja tässä Eurooppa haluaa erottautua hyveellisenä, mutta valitettavasti maailma jättää meidät yksin siihen tilanteeseen. Ja kilpailukyky on poliittinen asia. Obama valittiin uudelleen, mutta ei siellä sitoudutaan sellaisiin toimiin, jotka tuhoavat omaa maata. Tämä valitettavasti nyt on vähän loogista ja ottaisin, pyytäisin ottamaan tämän huomioon. Ja kyse ei ole oikeastaan siitä, pitääkö tehdä tämän nopeasti ja miten. Ensimmäinen kysymys on, että pitääkö tämä tehdä ollenkaan. Ja tästä pitää alkaa puheenjohtaja. Vielen Dank. Dann... Kiitos. Sitten seuraavana Peter Liisa. Ja, vielen Dank, Herr Volzner. Ich darf... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin sanon, että en ole EPPn koordinaattorina puhumassa tässä asiassa. Tämä on Richard Seiberin salkkua, mutta olin valiokunnassamme esittelijänä energiatehokkuusdirektiivistä. Ja siinä mielessä haluaisin muistuttaa, että me kaikki yhdessä, ympäristövaliokunta, teollisuusvaliokunta ja päätäysistunto, tämän energiatehokkuusdirektiivin puitteissa ja Chris Davisin mietinnön puitteissa maaliskuussa tänä vuonna vaadimme komissiota ryhtymään käsittelemään olemassa olevia ongelmia ETSS. Tämä oli lähestymistapa, joka sai laajaa vastakaikua EPPn ja Alden välisessä kompromississa tuli esitysti Davisin mietinnössä, mutta myös muut ryhmät äänestivät tämän mietinnön puolesta. Euroopan unionin komissio energiatehokkuusdirektiivin neuvottelujen puitteissa antoi selvityksen, selonteon tai julkilausumon josta myös, että ja se hyväksyttiin paketiksi, tai osaksi pakettia täysistunnossa teollisuusvaliokunnassa, ja siitä tuli, kuvattiin selkeästi kaksi askelta. Komissio sitoutui parlamentin pyynnöstä siihen, ja se oli mandaatti, että delegaatio äh, neuvotteli, tai äh, mandaatti tuli monelta valiokunnalta, valiokunnalta, että ensin hiilimarkkinaraportti esitetään, mukaan lukien ehdotus huutokauppaprofiilin uudistamisesta. Se tarkoittaa takapainottamista. Eli takapainottamisen ajatus on se, josta parlamentti oli samaa mieltä ja hyväksyi sen. Ymmärrän kaikki, joilla on henkilökohtaisia huolenaiheita ja sanovat, että konkreettinen ehdotus komissiolta on väärin. Mutta periaatekeskustelu eeteisestä sitä on käyty täältä monta, monta kertaa sekä täysistunnossa, meidän valiokunnassa, teollisuusvaliokunnassa ja tämän periaatekeskustelun kautta silloin on päästy yhteen tulokseen. Kaksivaiheinen menettely vaikka ensin takapainottavuus, sitten keskustelu pitkäaikaisesta ratkaisusta, takapainottomuudella ostetaan aikaa ja sitten sen lisäksi täytyy keskustella, että miten ETS voidaan sitten taas saada toimimaan kunnolla. Mielestäni Kroten mietintöehdotus on oikein hyvä. Se ottaa huomioon tiettyjä huolenaiheita, koskien komission ehdotusta se argumentti, että komissio voisi silloin tehdä välintulon joka viikko. Se selkeästi rajoitetaan yhteen, kertaan väliintuloa. Siinä mennään kovin pitkälle, koska sitten tietysti to, ei voitaisi enää toiseen suuntaan reagoida, mutta se on tarpeen, että saadaan kuitenkin, jotta saadaan tarvittavaa selkeyttä luotua. Hyvin huolellisesti keskustelimme hiilivuodon aiheesta. Ja olemme keskustelleet siitä, ottaen huomioon. Vaikutusten arvioinnissa sanottiin, että 30 euron hinta on odotettavissa. Ei Ritta Korhola, muutamat muut ja minä, Avril Doyle, olimme sitä vastaan, jotka sanoivat, että 2008 komission ehdotus ottaa huomioon, tai ei ota huomioon hiilivuotoja tarpeeksi. Olen edelleen sitä mieltä, että asiaa täytyy tarkastella hyvin tarkasti, mutta joka sanoo, että 6 euroa hinta ja koko hiilivuotosääntely, josta päätettiin, että se on yleinen ongelma. Ei sekään sovi yhteen. Meillä on monia teollisuuden aloja. Luettelo on julkinen, niin tässä nykyisessä tilanteessa on paljon vapaita oikeuksia ja benchmarkit tulevat sitten vasta ensi vuonna purevat kovasti. Tässä on monia aloja, kipsi, alumiini, Anni niin Vaskerber sitä varmaan sanoi, jossa täytyy tehdä jälkikäteisjusteerasta, mutta yleisesti sanottuna teollisuus on ETSn kautta nyt rasitettu liikaa. Täällä on keskusteltu pitkään näistä asioista. Ja tärkein näkökohta minun näkökulmastani on se, että jäsenvaltiot ovat jo tässä vaiheessa ottamassa johtoa EUlta. He ottavat käyttöön kansallisia lisämaksuja, veroja ja se on myrkkyä teollisuudellemme. Meillä on eurooppalaiset sisämarkkinat ja jos tulee sille eurooppalaisia ongelmia, niin ne täytyy eurooppalaisella tasolla ratkaista. Ja sen vuoksi puhun sen puolesta, että toimimme hyvin maltillisesti, mutta nopeasti. Eikä odoteta, kun jäsenvaltiot lähtevät sallimaan tilkkutekin kansallisia toimenpiteitä, kun sanotaan, että ei Eurooppa taas säätele, että nyt täytyy ryhtyä toimeen, jotta Euroopan toiminten uskottavuus murene. Kiitos. Dank, Kiitos, Jolainen ich bin äh, Peter Liese außerordentlich dankbar. Olen kiitollinen Peter Lieseltä hänen äh, puheenvuorostaan, kun hän muistutti siitä, että hänen mietintönsä osalta energiatehokkuusdirektiivissä, kuten myös Chris Davisin mietinnön osalta, energiaetenemissuunnitelmasta 2050. Siellä teemme selkeitä lausuntoja päästökauppajärjestelmästä, ja minä jo vähän pelkäsinkin siitä, mitä muut kollegat täällä sanoivat, että ei, te, ei oteta askelta eteenpäin, vaan taaksepäin, mikä tietysti ei olisi kovin johdonmukaista eikä uskottavaa. Kiitos Petteri Liiselle vielä kerran siitä, että hän kertoi tämän taustan ja historian, että miten asian näemme ja mitä täysistunnossa suurella enemmistöllä myös päätimme. Päästökauppa hiilidioksidistahan on uutuus ja EU on varmaankin edelläkävijä ja se on myös vähän ko- kokeilu, että toimiiko se vai ei. Ja artiklassa 10 hän silloin aikanaan lainsäädännössä nähtiin, että tai voisi tulla tarve justeeraamiseen, muuten artikla 10 ei edes olisi. Mutta emme ole nyt sitten ainoita maailmassa. Australia on ottanut saman käyttöön Kalifornia, Etelä-Korea ja osat Kiinaa. Toivotaan, että muut, muita tulee vielä mukaan, koska Ideahan oli hiilidioksidimarkkina globaali. Ehkäpä se palapelinomaisesti vielä onnistuukin. Eli tässä ei pitäisi nyt tätä välinettä heittää pois, vaan tehdä siitä toimintakykyinen, rakentaa sen varaan. 6 euroa per tonni hiilidioksidia, sillä hinnalla se ei toimi. Ei ole otollisia kannusteita investoida tekniikkoihin. Puheenjohtaja sen sanoikin on melkein nyt jo halvempi rakentaa hiilivoimalla kuin todellisia uuden sukupolven ratkaisuja. Kun komissio ilmoitti, että tehdään takapainottavuusasia, niin markkinoiden reaktio osoitti, että hinta nousi yhden euron. Nyt ne on varmaan ilmeisesti tulleet takaisin alas. Eli vaikka tästä päättäisimmekin, niin ongelma ei poistu. Ja sitten toisessa vaiheessa täytyy vielä puhua asioista, joita nimitetään rakenteellisiksi. Olemme kyllä myös, myös sen puolesta, että tässä mietinnössä pysytään aiheessa, eikä nyt tarkistusten kautta oteta kaikkia esille, mitä aiemmissa päätöksissä on jo tehty. Eli takapainottavuus on yksi ajatus, aika, kuten markkinat ovat osoittaneet, niin ei kovin tehokas, hinnat eivät siitä nouse. Järjestelmässä on nimittäin virhe. Mitä enemmän uusiutuvia rakennetaan, mitä enemmän energiaa säästetään, sitä vähemmän oikeuksia tarvitaan. Ja CDM, puhtaankehitysmekanismi, vieläkin aiheuttaa tulvan tällaisia oikeuksia. Eli oikeuksia on yksinkertaisesti järjestelmässä liikaa sisällä. Ja täytyy nyt miettiä toisia ratkaisuja. Se, mikä minua häiritsee, niin siinä mielessä, miten tämä on tehty, että oikeuksien myötä oikeuksilla eivät käy kauppaa pelkästään kosketetut teollisuuden, vaan myös rahoitusmarkkinat. Ja siitä sitten nähdään, että tässä nyt avataan ovi kaikenlaisille uhoille. Oikeuksia varastetaan. Tämä pitäisi tehdä vedenpitävämmäksi. Tässä tulee tuplana oikeuksia markkinoille. Siellä on veropetoksia, kuten Deutsche Bank sai selville Ratriassa, niin 230 miljoonaa on ollut näitä petoksia. ja sanoinkin jo toimistollani, että en halua Barclays Bankin ilmoituksia enää pöydälläni. Nehän ovat kasinotalouden sydämessä nämä oikeudet, koska rahoitusmarkkinoilla ei kyse ole ilmastonsuojelusta, vaan voitosta. Jos he ovat sitä mieltä, että hinta on liian pieni, niin ei sen vuoksi, että he haluavat ilmastonsuojelua, vaan koska he ajattelevat voittojaan oikeuksista, koska he haluavat tehdä voittoa miljardiluokassa oikeuksista. Eli Barclays-pankeista ja muista täytyy nyt sitten äh, varoittaa niistä, kun ne ruikuttavat. Mutta ongelma kuitenkin on, ja tällä miten otetaan pieni askel sen äh, eteenpäin. Mutta lisäaskeleita täytyy vielä ottaa. Kiitos. Seuraavaksi Theodoros Thank you, uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa esittämällä kysymyksen. Olen kuullut, että on hyvä asia, että nämä hinnat ovat korkealla näillä markkinoilla ja mietin, että pyrimmekö nyt nostamaan näitä hintoja vai pyrimmekö varmistamaan näiden markkinoiden toiminnan ja toivotut tulokset? Nyt olemme talouden taantumassa ja se tarkoittaa sitä, että hinnat laskevat ja puhtaan kehityksen mekanismi on kriisissä. Ja hinnat siis laskevat. Hintojen laskeminen ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö saavuttaisi tavoitteita. Itse asiassa olemme ylisaavuttaneet, olemme jopa päässeet pidemmälle. Näin on tapahtunut. Eli nyt näyttää siltä, että jos me tällä hetkellä nostamme hintoja, niin tulee investointeja. Te ehdotatte, että nyt nostetaan hintoja ja lasketaan hintoja 2020 vuonna – ja kysymys kuulukin, että jos nyt puhumme tulevista investoinneina, niin kuin luulen, että puhumme, niin miksi me uskomme, että 2020 vuoden hintojen laskeminen jotenkin lisäisi investointeja? Eihän nyt näin käy. Silloin investoinnit, tällä hetkellä tehdyt investointipäätökset rupeaisivat maksamaan itsensä takaisin. Eli nyt on tärkeää katsoa, mitä tapahtuu seuraavien muutaman vuoden aikana. Jos nyt tekee investointipäätöksen, niin sitten vaikutukset näkyvät viiden vuoden päästä alemmalla hinnalla. Eli miksi näin käy? Johtuuko se ehkä siitä, että jotkut maat haluavat antaa valkion tukea energiasektorille, vai johtuuko tämä ehkä siitä, että jotkut maat haluavat ottaa käyttöön veron, ja sitten anta, sysätä poliittiset seuraamukset tämän valiokunnan ja EUn harteille. Lokakuussa kuulin ennusteesta ilmasto- ja energiayksiköstä ja siinä siinä sanottiin, että seuraukset ovat hirvittävät, jos ei veroja lasketa. Omassa maassani, jos pitäisi 2020 vuoteen mennessä 9 miljardia yhteensä vähentää tätä. Ja tässä hinnat tai seuraukset kohdistuisivat kuluttajille – Kansalliset joutuvat maksamaan paljon, jos näin käy. Myös maat joutuvat maksamaan Romanialle, Puolalle, Tsekkoslovak- Tsek- Tsekille, Espanjalle, slovakille, ja muille. Ja kansalaiset joutuvat maksamaan suuria sähkölaskuja. Ja myöskin Saksassa näin olisi hyvin paljon rahaa, 1,9 miljardia koon mukaan jos otetaan 900 tonnia ulos eikä palauteta sitä. Eli markkinoita on vähän hankala tietysti lähteä ennakoimaan, mutta on selvää, että meidän päätöksemme aiheuttavat ihmisille kustannuksia ja uusia veroja, ja tästä me nyt puhumme. Se ei vaikuta tuleviin investointeihin, vaan vaikutukset näkyvät seuraavan parin vuoden aikana. Kiitos. Kiitos, herra kollega oikeudet hinnoiteltiin automaattisesti, siitä jo on maksettu. Ja se on se oppi, joka ensimmäiseltä kauppaperiodilta opittiin, että oikeudet, oikeuksia annettiin ilmaiseksi, mutta yritykset ovat ne hinnoitelleet sisään, joten siinä mielessä kuluttaja on jo maksanut. Tästä puhuu seuraavaksi sitten kollega Corinne Lepage. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä aihe, koska aivan konkreettisesti tämä meidän perustamamme järjestelmä, me emme ole siinä saavuttaneet tavoitteita. Me olemme suhtautuneet liian löyhäkätisesti näihin päästöoikeuksiin, joita on myönnetty yrityksille, eli valtiot. Ja tässä katson nimenomaan omaani ovat antaneet sellaisia oikeuksia paljon enemmän kuin tarpeen oli, jotta saataisiin vähennettyä kasvihuonekaasupäästöjä. Ja tässä tämä koko järjestelmä romahtaa. On aivan loogista, että tässä halutaan katsoa, mikä on talouden realiteetti. Eli ne päästöoikeudet, joita olisi pitänyt jakaa. Tässä ne suhtaudutaan aivan järkevästi ajatellen teollisuuttamme ja sen kilpailukykyä, mutta teollisuudessa on paljon eri aloja ja jos haluamme toimia johdonmukaisesti ja hoitaa Eurooppa-politiikkaa niin johdonmukaisesti, on aivan totta, että me tarvitsemme hyvin selkeitä viestejä myös uusille eh, eh, aloille, eli eh, joissa käytetään uusiutuvia energioita. Ja tässä, jos todellakin halutaan saada aikaan tuottavuutta, silloin meillä pitää olla sellainen hiilijärjestelmä, joka on toteutettavissa. Ja aivan kuten äsken jo sanoi, niin nyt on halvempaa tehdä sellaisia eh, tehtaita, joissa käytetään hiiltä eh, kuin että käytetään uusiutuvia energioita. Se on aivan järjetöntä. Minu, minä ihmettelen tässä, mihin, pitää, mihin asti pitää tässä mennä. Eh, nyt tehdään hyvin erilaisia arvioita. Mennään aivan laidasta toiseen sen mukaan, mikä on tarpeen. Sanotaan toisaalta 900 000 ja sitten puhutaan taas miljardeista, mutta Ehkä tässä asiassa nimenomaan pitäisi keskustella ennen kuin komitologiaan lähdetään. Ja minun mielestäni tämä on aivan ilmeistä. Tässä pitää katsoa teollisuuden, Euroopan teollisuuden etua heidän pitää säilyttää johtaja-asemansa näissä uusissa teollisuuden muodoissa silloin, kun puhutaan uusiutuvista energiamuodoista. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Merci, merci. Kiitos puheenjohtaja. Nyt tässä olen tarkastellut tätä mietintöä ja siitä käy ilmi, että suhtaudutte tähän viisaudella, koska ehdotatte, että vain yksi mukautus olisi kaudella 2013-2020 mahdollinen komission taholta. Tämä nyt voi vaikuttaa siltä, että tämä on suurin piirtein tyydyttävä ehdotus, koska se varmistaa tietyn näkyvyyden yritysten kannalta. Mutta haluaisin huomauttaa, että että Euroopan komission ei pidä voida puuttua tilanteeseen millä hetkellä hyvänsä ilman, että sillä on selkeä mandaatti, mitä tulee takapainottamiseen. Olen kuitenkin vähän huolissani, ja se johtuu siitä, että totta kai tässä puhutaan suuresta päästöoikeuksien ylijaamasta, se on alentanut hiilen hintaa. No kaikki myöntävät tämän ja kaikki tietävät tämän, mutta kuitenkin olemme todella syvässä talouskriisissä, mikä perustuu perustelee sitä, että hinnat ovat laskeneet. Tilanne on erilainen kuin millaisena sen aiemmin näimme. Ja nyt sitten hiilen hinta on laskenut tässä markkinatilanteessa. Euroopan komissio halusi, että tämä järjestelmä perustuisi mark- markkino- äh, markkinoihin ja markkinoiden toimintaan. Ja nyt se sitten sanookin, että no, säännelläänpä. Eli Euroopan komissio tällä tavalla yhtäkkiä voikin ruveta toteuttamaan toimia ja puuttua tähän tilanteeseen. Minä olen huolissani tästä, koska yritys, yritykset tarvitsevat vakautta erityisesti tällaisessa taloustilanteessa. Ja mielestäni olisi loogista, että pidetään kiinni nykyisistä säännöistä kolmannelle päästökauppakaudelle 2013-2020, jotta takaamme oikeusvarmuuden asianomaisille osapuolille. Täytyy edistää luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä erityisesti päästökauppajärjestelmässä ja pelkäänpä, että jos tässä nykytilanteessa lähdetään kyseenalaistamaan nykysääntöjä, niin seuraukset ovat kielteiset erityisesti yritysten kannalta. Miel- en ole, ole ollenkaan tyytyväinen komission ehdotukseen. Vielen Dank. Als nächstes spricht dann... Kiitos. Seuraavaksi sitten Weisgerber. Kiitos. Puheenjohtaja, periaatteessa mielestäni on kovin tärkeää, että puhutaan päästökauppajärjestelmän tulevaisuudesta. Ja oikein perustavan laatuisesti. Täytyy kyllä varmistaa, että järjestelmä on tehokas myös tulevaisuudessa. Siinä se ei ole pelkästään tärkeää saada aikaan kannusteita teknisiin ratkaisuihin, vaan on kyse myös tuloista, joita ETSstä saadaan. Ja ne olisivatkin kipeästi tarpeen, jotta voidaan tehdä ilmastonsuojelutoimia, mutta myös energiatehokkuustoimia ja saada niille rahoitusta. Ja tässä onkin nyt todettava, että alhaiset hinnat päästöoikeuksille – eivät myötävaikuta näiden kahden tavoitteen saavuttamiseen. Ja periaatteen tasolla siis olenkin sitä mieltä, että takapainottamisen idea kyllä olisi tuettavissa, mutta edustaisin tässä keskikantaa näiden kahden äärikannan välillä. Toiset sanovat, että hylätään kokonaan, toiset puhuvat sen puolesta. Esittelijäkin mielestäni on jo tässä kultaisella keskitiellä. Haluaisin häntä siitä kovasti kehua. Komissio ei voi saada vapaita käsiä täysin, se onkin toteutettu. Toiseksi on tärkeää, että on vain yksi mukautus 2013-2020 välillä, eli vain tämä yksi mukautus, sopeutus komissiolle mahdollinen, tämän esittelijä totesikin. Ja lisäehdostakin täytyy puhua mielestäni, miten tämä annetaan tiukka konsert, korsetti komissiolle. Ja just tällä läheisesti yhteistyössä komission kanssa, koska halutaan markkinainstrumenttiväline eikä jälleen suunnitelmataloudellinen väline. Ja sen vuoksi kysynkin esittelijältä, että voit, eikö pitäisi miettiä sitä, että mahdollisesti äh, annettaisiin mahdollisuus vielä yhteen väliin tuloon, jos tämä nousisi liikaa tämä hinta kuulisin mielipiteen, että eh, ehkäpä se on mietinnössä on jo otettu mukaan tämä komission ehdotuksessa, en ole vielä pystynyt vielä sieltä lukemaan, eh, mitä tähän että mitä näihin lisäehtoihin tulee, että väliintulo on tietysti niin rajoitettu kuin mahdollista ja ehkäpä tämä voisi olla keskivälin tässä kahden äärikannan välillä. Sitten yksi kohta, joka on minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä. Tässä yhteydessä pitäisi yhdestä asiasta keskustella. Herra Liisisen otti esille, että hiilivuotomekanismi on epäoikeudenmukainen osittain. On järkeviä poikkeussääntelyitä, poikkeussäännöksiä, mutta otetaan tästä ulos sellaisia teollisuuden aloja, jotka ovat kilpailuasetelmassa sellaisten teollisuuden kanssa, joita ei oteta tästä pois tuottavat sellaisia tuotteita, jotka ovat mm, kilpailuasetelmassa muihin äh, teollisuusalueiden kanssa, mutta ovat tehokkaampia. Eli ympäristön näkökulmasta tässä ei ole järkeä ollenkaan. Että kipsialalla on niin, että se ei hyödy hiilikauppamekanismista. Sitten sementti ja muut kyllä hyötyvät. En haluaisi tätä kritisoida, mutta jos, jos näitä tuotteita vertaillaan, niin on osittain paljon energiatehokkaampia tuotteita komissio tätä asiaa on ajattelemassakin, että tässä pitäisi parantaa juoksua, mutta olisi hyvä, jos nyt sitten otettaisiin mietintöön perus, perustavalaatuinen kanta, jos tälle oltaisiin voimia, niin olisi hyvä että tämä hiilivuotomekanismi täytyy saada oikeudenmukaiseksi ja ympäristön mielessä saada muotoiltua järkevämmäksi, ettei tule näitä epäoikeudenmukaisuuksia. Kiitos. Und... Kiitos. Ja sokerina pohjalla Chris Davis. Yes, sorry to be late, Chairman. Anteeksi, että olen niin myöhässä. Minun piti käydä kalatalousvaliokunnassa. Halusin varmistua eh, näistä eh, huomisista äänestyksistä. Nehän pidetään huomenna. Ja minä en enää päässyt tähän keskusteluun paljonkaan, mutta tiedän, että monet ovat puhuneet eh, niistä mahdollisuuksista käyttää tätä lainsäädäntöä tätä yksinkertaista lainsäädäntöä, jotta uudistetaan koko päästökauppajärjestelmä tai lisätään kaiken näköisiä vaatimuksia, joita komission pitää noudattaa ja antaa esityksiä siitä, että otetaan näitä oikeuksia pois markkinoille ja kaikenlaista. Minä haluan vastustaa kaikkia näitä ajatuksia. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä on yksinkertainen ehdotus ja se pitäisi pitää yksinkertaisena. Ja meidän, meillä on tietty toimintasuunnitelma. Meidän pitää siinä pitäytyä näissä eri valiokunnissa. Meidän ei tarvitse toistaa näitä toime, toimiamme, eikä meidän pidä tehdä tästä suurempaa poliittista kysymystä kuin se on. Haluaisin minä en haluaisi antaa komissiolle tässä vapaata käsiä, mutta aivan totta, että komissio on vedonnut meihin ajatellen äh, yhteispäätösmenettelyä äh, tässä on äh, pieni säätö, josta on kyse. Ja tässä on ajoitus, joka koskee juuri niitä sellaisia päästöoikeuksia, joita, joista ei ole sovittu, ei mistään uusista ole kyse, joita tulisi markkinoille. Niin tässä tapauksessa voisimme pitää tässä komissiota sääntelijänä, jonka pitää hoitaa tehtävänsä ja muut asiat ovat sellaisia, että varmasti keskustelemme myöhemmin ensi vuonna. Ja komissio antaa ehdotuksia, jonka avulla näin voidaan tehdä. Ja vielä lopuksi me tiedämme, että päästökauppajärjestelmä on antanut tuloksia tähän mennessä. Se on saanut aikaan hiilidioksidipäästöjä teollisuudessa, mutta ehkä pyydämme, vaadimme liikaakin kun oletimme, että tämä päästökauppajärjestelmä saisi aikaan vähähiilisiä investointeja käytännössä. Näin ei ole tapahtunut. Se on tapahtunut asetusten kautta ja valtion tukien kautta ajatellen uusiutuvia energiamuotoja, eh, mutta hyvin vähän voidaan saada aikaan tässä asiassa päästökauppajärjestelmän kautta. Ehkä sitä pitäisi tarkastella tulevaisuudessa, mutta nyt täytyy tunnustaa, että päästökauppajärjestelmä on Euroopan pääasiallinen väline silloin, kun haluamme torjua eh, ilmaston lämpenemistä. Eh, ja me olemme tähän panostaneet paljon on paljon muita maita maailmassa, jotka katsovat ja kopioivat meidän, meitä tässä. Ja e, ei meidän pidä antaa tämän järjestelmän romahtaa. Se on kuitenkin vaarana, koska näemme, minkälaisia riskejä on tällä takapainotteisuudella. Nyt e, saattaa olla, että e, luottamus tähän järjestelmään romahtaa kokonaan. Ja tulevalla Irlannin puheenjohtajakaudella yksi edustaja sanoi minulle eh, yksityisesti eh, jokin aika sitten, että me emme pidä näistä takapainotteisuusehdotuksista. Me haluaisimme mieluummin, mieluummin eh, niin, jos pitää miettiä tässä, että otetaanko ennemminkin paisinpannu kuin tulipalo. Kiitos. Much also for your closing remark and now I want to hand over. Nyt haluan antaa puheenvuoron Rova Schlingenbergerille EDSn toimeenpanon osaston johtaja. Olkaa hyvä. Much chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Me olemme myöskin luonnollisesti lukeneet tämän mietinnön huolellisesti ja haluamme nyt vastata kommentteihin tästä komission ehdotuksesta. Komissio on mielestäni aina tehnyt selväksi sen, että mekään emme niin hirveästi halunneet tällaista ehdotusta tehdä, mutta piti tehdä jotakin konkreettisia ehdotuksia vasta marraskuussa 900 ylijäämäisestä päästöoikeudesta ja niiden korvaamisesta, mutta tässä sitten tarvitaan muuta lainsäädäntöä. Ja tavoitteena on ollut se, että edistetään uusiutuvaa energiaa. Tämä oli myöskin ilmastonmuutospaketissa ja siinä oli tuo linkki. Ja se, mikä nyt on uutta on ollut energiatehokkuusehdotus, ja tästä on puhuttu, tai monet mepit varmaankin muistavat, kun tästä puhuttiin energiatehokkuusdirektiivin yhteydessä. Ja nyt komissio on sitten hiilimarkkinoiden tilaa koskevan tiedonannon kertomuksen esittänyt. Eli näin me olemme toimineet, ja sen takia me olemme sitä mieltä, että tätä tärkeää tilannetta on katsottava, sillä Päästöoikeuksien ylijäämä on kasvanut myöskin muiden sääntelytoimenpiteiden takia. Ja niissähän parlamentti on ollut mukana hyväksymässä ja meidän täytyy myöskin muistuttaa se, että yhdessä päätimme rajoittaa puhtaan kehityksen mekanismin yhteydessä jaettujen päästöoikeuksien määrää. Tästä päätettiin aikaisemmin ja tämä päätös tarkoittaa sitä, että vast- nämä kaikki oikeudet tai hyvitykset on käytettävä 2020 jälkeen ja meillä on nyt sitten päästöoikeus ylijäämä ja sitä on sopeutettava. Kaikki tiedämme, että talous on kriisissä. Meidän täytyy vain hyväksyä se. Me emme tienneet tästä kriisistä silloin, kun päätimme energia- ja ilmastopaketista. Ja Toivottavasti pääsemme tästäkin ehdotuksesta lopu, lopulta sopimukseen. Meillä on väliaikaisia toimenpiteitä. Komissiohan on käsitellyt myöskin rakenteellisempia kysymyksiä liittyen päästökauppajärjestelmään ja me olemme myöskin aloittaneet sidosryhmien kuulemiset ja aiomme myöskin järjestää useita tapaamisia sidosryhmien kanssa ja raportoimme näistä kaikista myöhemmin. Miksi me sitten katsomme, että että meidän on nyt tarkistettava hieman tätä päästökauppajärjestelmän profiilia. No kuten monet teistäkin jo sanoivat, niin ei ole ihan varmaa, että miten tämä vaikuttaa hiilen hintoihin. Mutta joka tapauksessa meillä on vaikutusten arviointi takapainotusehdotuksesta ja markkina-analytiikot ovat tämän ennusteen tehneet ja nyt näyttää selvältä, että vaikutukset eivät olisi kovinkaan suuria ja varmaankin pienempiä mitä kaikki tässä pelkäävät ja mitä nyt ilmasto- ja energiapakettineuvotteluissa on tuot esiin. Toisaalta jotkut markkina-analyytikot sanovat, että 6,55 euroa on hinta nyt, ja siinä olisi jo tuo takapainotuksen vaikutus mukana, eli ehkäpä sitten hinnat eivät laskisi enää tästä. Tämäkin täytyisi teidän pitää mielessänne. Toinen tärkeä asia, mihin muut, monet täällä viittasivat, on tärkein syy, miksi komissio tätä ehdottaa, ja se on se, että pitää kiinnittää huomiota pitkän aikavälin näkymiin. Me olemme kaikki keskustelleet tästä jo melko kauan, olemme puhuneet vähähiilisen talouden etenemissuunnitelmasta 2050 vuoteen mennessä, ja meidän pitäisi olla paljon kunnianhimoisempia vielä, ja on hyvin tärkeää pitää mielessä, että jos nämä tämänhetkiset hinnat jatkuvat, niin se kyllä vaikuttaa vähähiiliseen talouteen investointiin ja sitä me tarvitsemme pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy pitää nämä asiat mielessämme ja myös sidosryhmät ovat kertoneet meille. Tällä hetkellä hinta on alhaisempi kuin mitä odotettiin. Se on tietyllä tavalla ihan normaalia tällaisessa talouskriisissä, mutta se ei saisi enää laskea ja siksi meidän pitäisi tehdä järkeviä päätöksiä ja jakaa oike- päästöoikeudet oikeudenmukaisemmin ja laajemmin tässä tilanteessa. Ja jo yksi teistä puhui myöskin vaikutuksista tuloihin, se taisi olla Rova eh, Weisberger. Kaikki nämä oikeudet ovat tavallaan jäsenvaltioiden varoja, ja siksi meidän pitää myöskin keskustella jäsenvaltioiden budjetoinnista ja siitä, miten näitä päästöoikeuksia on ajateltu käyttää ilmastopolitiikassa ja energiatehokkuuteen investoimisessa. Yksi tärkeä asia, joka myös mainittiin ja jonka me kaikki olemme havainneet, on se, että jos takapainotusta ei toteuteta, niin joissakin jäsenvaltioissa toteutetaan sitten enemmän kansallisia toimenpiteitä. Jotkut maat ovat tähän jo ryhtyneet ja Peter Liisekin kertoi, että tämä sitten sirpaloittaa, hajauttaa sisämarkkinoita ja jotkut vain kuuluisivat päästökauppajärjestelmään, jotkut ei. Tämä pitää, pitää myöskin mielessä. Ja sitten lopuksi on pakko mainita siitä, että erityisesti Tarkistukset 4 ja 6 aiheuttavat meille hieman huolta. Haluaisin toistaa edelleen, että komissio on sitoutunut tämän profiilin tarkistamiseen vain tällaisissa erityistilanteissa. Ja me olemme sitä mieltä, että tämä nyky- tämänhetkinen tilanne on poikkeustilanne. Ja joitakin vuosia sitten kukaan ei voinut kuvitellakaan, että olisimme tällaisessa tilanteessa tällä hetkellä. Ja tämän pitäisi olla todella vain ainutkertainen tilanne, mutta voi olla ongelmallista rajoittaa sitä tähän. Pitäisi katsoa, millä ehdoilla voidaan tarkistaa tätä päästökö tällaista profiilia ja kaikki toimijat pitää saada tähän mukaan, myöskin Euroopan parlamentti. Tätä pitäisi voida edistää. Ja nyt se, että rajoitetaan koko kaudelle tämä vain yhteen mahdollisuuteen tehdä näitä mukautuksia olisi dramaattista. Toivottavasti selvensin tätä. Meidän täytyy pikaisesti käydä parlamentin ja neuvoston jäsenvaltioiden kanssa tästä keskustelua, jotta pääsisimme yhteiseen kantaan. Kiitos. Dank, Frau Swingberg. Ich kann natürlich... Kiitoksia. Voin tietysti ymmärtää, että komissio, kun ajatellaan tarkistuksia 4 ja 6, ei pidä niitä hyvinä mutta olen ottanut kaikki mukaan, mitä täällä ensimmäisessä keskustelussa tuli esiin. Ja se minusta näytti tärkeältä, että kyse on todellakin yks, yhdestä toimenpiteestä, että tulee rauha palaa koko keskusteluun ja että luodaan uskottavuutta. Monista asioista on nyt puhuttu, joilla ei välttämättä ole tekemistä tämän <clears throat> mietinnön kanssa, mutta näistä energia- Säästävistä yrityksistä on puhuttu ja sitten tietysti ylimääräisessä ympäristövaliokunnan kokouksessa tehtiin selville, että energiaintensiiviset yritykset, joita uhkaa hiilivuoto, niin niiden se luettelo on pitkä. Jotkut eivät ole vielä siellä mukana, joiden ehkä pitäisi olla luettelossa. Siellä ovat viinikellarit, alusvaatteiden tuottajat ja muita muita muitakin on mukana. Ehkäpä. Tämä teema ottaa esille. Koordinaattorit ovat sitten päättäneet, että äh, tammikuussa tai helmikuussa niin hiilimarkkinaraportista keskustellaan komission kanssa vielä kerran, mutta myös Iranin kanssa puheenjohtajamaana, jotta voidaan vähän saada orientaatiota siinä, että mitä se tulevaisuudessa halutaan koko hiilidioksidimarkkinoilta parlamenttina. Tämä ei ole se paikka siihen, että yliladataan tähän mietintöön, vaan että keskustellaan siitä, mielestäni seuraava komissio tarvitsee suuntaviivoja siitä, miten, minkälaisiksi me haluamme nämä hiilimarkkinat, koska poikkeuksia on, poikkeukset ovat laajoja, ja sitten on joitakin, joita ei ole mukana, ja se olisi heille tarpeen olla kovasti mukana. Tässä täytyy parantaa juoksua. Puhuttiin solidaarisuudesta. Minä voin vain sanoa, että jos todellakin haluamme saada vauhtia Euroopan talouteen kaikilla aloilla, niin tässä täytyy sopeuttaa sitä, että mitä tulee yksittäisiin markkinoihin. Hiilidioksidimarkkinoita täytyy sopeuttaa jälkikäteen ja erityisesti tätä päästökauppajärjestelmää, koska meillä oli kriisi, jota kukaan ei ole pystynyt näkemään etukäteen eikä olisi voinut kuvitella ei kukaan talousviisas sitä meille ennustanut, kun täällä parlamentissa näistä säännöistä matkaan saatettiin. Ja on tullut hyvin, se, myöskin Dohassa tuli selvästi esille, että kun Kiinan kollegoiden kanssa siellä keskusteltiin, että, että seitsemällä alueella on siellä lähdetty päästökauppaan ja 2016 on sitten kiinalainen päästökauppa suunniteltu. Katsotaan toteutuuko se, mutta joka tapauksessa Kiinan puolelta oltiin avoimia ja valmiina sitten Euroopan kanssa koordinoimaan ja ilmastonsuojelu voi toimia vain globaalisesti. Ja jos, meillä, jos todellakin halutaan samanlaiset puiteehdot, niin sitä on tänään puhuttu paljon. Ja jos talous on vaarassa, niin kyse on pelkästään päästökauppajärjestelmästä. Eli ne, jotka nyt sitten yrittävät hiljityksiveroa saada aikaan, ne voi toivottaa onnea, mutta kun sitä ei edes euroryhmässä saada aikaan, niin saadaan puhumattakaan 27 jäsenvaltion kesken, että se saataisiin mahdollisimman nopeasti liikkeelle, joten pyydän, pyydän. Se, mitä yhdessä nyt todellakin on, mistä on päätetty ja vuosikausia tehty töitä, niin vakautetaan nyt lyhyellä aikavälillä ensin, keskipitkällä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä kes- käydään keskustelua ja Sehän aloitetaan jo ensi vuoden alussa, mutta ei tällä rakennuspaikalla, vaan eri paikalla, eri yhteydessä. Keskustellaan siitä, että mitä kaikkea pitää tehdä, jotta nämä markkinat saadaan keskipitkällä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä hyvin toimimaan. Ja kollega Vasperger tämän mainitsikin, ehkä muutkin itse asiassa puhuivat siitä. Ylä- ja alarajat. Voisin hyvin kuvitella. Ei tässä mietinnössä, mutta muussa yhteydessä, että siitä keskustelemme. Ihan niin kuin olisi tällainen ETS-hallintoneuvosto, eräänlainen neuvosto. Että on sitten linja, joka sitten keskustelee siitä, että mitkä ehdot ovat ja ehkäpä myös ylärajat, ehkäpä myös alarajat otettaisiin käyttöön. Se voisi olla hyvä idea, että tähän lähdetään niin kuin muilla talouden osa-alueelle. Tämä on tällainen käytävä ja selkeät pelisäännöt, että miten tämä kaikki voi toimia. Ne, joilla on sitten epäryksiä, niin heillekin on tehty kollegoiden puolelta selväksi, että me vaadimme komissiota jotain tekemään. Ei se ole mistään tyhjästä tullut, vaan me olemme eri yhteyksissä, eri lainsäädännöissä, mutta myös mietinnöissä vaatineet tätä, ja enemmistöllä nimittäin. Komissio on tehnyt ehdotuksen ennen kesätaukoa. Ja minulle on nyt tehtäväksi koordinaattoreilta, että tein mietinnön tarkistusten kanssa. Oli keskustelu että tehdäänkö tarkistuksia ollenkaan, mutta enemmistö sanoi, että haluamme tämän nyt järkevästi parlamentin menettelytavan kautta saada tehtyä. Sen teemme. Olen nyt innolla odotan näitä muutamia harvoja tarkistuksia ja vetoa vielä kerran Olisi hyvä, jos homeopaattisissa annoksina näitä tulisi nyt näitä tarkistuksia. Että takapainot onnistuu mahdollisimman nopeasti. Ja sitten komissio sen jälkeen eh- ehdottaa muita asioita ja myös ilmastovaliokunnassa voidaan keskustella siitä, että miten paljon näitä oikeuksia otetaan pois markkinoilta. Sitten kolmannessa vaiheessa hiilimarkkinaraportti, jossa on kuusi optiota. Katsotaan nyt sitten ehkäpä voisi pari optiota vielä sinne lisätä, ja molemmat, molemmat kollegat tästä ovatkin jo puhuneet. Kutsun heidät sydämellisesti täysistuntoon, kun esittämme tämän suullisen kysymyksen neuvostolle ja komissiolle, että osallistuvat silloin keskusteluun ja tekevät rakentavasti yhteistyötä täällä. Tämä nyt laajin, laajoin kaaroksin se, mitä halusin sanoa. Nyt vielä neuvostolle suunnattuna, teidän on käydä edustajansa paikalla. Sanokaa kollegoillenne se, että mitä me odotamme, tai että odotamme, että edistystä on. Erityisesti se koskee Saksaa, kotimaata, niin tässä on kiista. Sillähän on hyvää perinnettä, että on talousministeriön ympäristön välillä kiistaa. Saksalla ei ole justerattua kantaa. Ja ehkä kun Saksa on suuri jäsenvaltio, niin ehkä senkin olisi aihetta saada aikaan yhteinen kanta, että saadaan tämä takapainotteisuus matkaan saatettu ja sitten voimme keskustella muistakin asioista, koska jos tätä vielä lykätään, niin sillä voi olla dramaattisia seurauksia. Kuitenkin luon tätä niin optimistia, voin hyvin kuvitella, että tämä hyvin saadaan pakettiin keskenämme. Aikataulusta määräaikatarkistusehdotuksella oli eilen, eikö siis on 19. joulukuuta. Ja keskustelu meillä on sitten tarkistuksista 23.24. tammikuuta ja sitten ympäristövaliokunnassa olisi 19. helmikuuta äänestys. Ja täysistuntoäänestys ei ole vielä aikataulutettu, riippuu siitäkin, miten paljon tarkistuksia sitten kollegoilta tulee. Minä kiitän keskustelusta, rakentavasta keskustelusta positiivisesta ja negatiivisesta kritiikistä. Ja tulemme seuraavaan esitylistan kohtaan. Sielläkin on teemana päästöoikeuksien kauppa. Siinä onko se Stop the Clock-ehdotus on tullut komissiolta ja tässä esittelijänä on Peter Liisi ja hänellä haluaisin antaa ensin puheenvuoron. Sopiiko yksi ennakkohuomautus, kun vetositte näin voimakkaasti suuremman jäsenvaltion hallitukseen? On ihan totta, että liittohallituksella ei ole yhteistä kantaa tällä hetkellä takapainotukseen. Mutta silloin, kun puheenjohtajan puolueesta oli kansleri, niin ei ollut sen paremmin. No, lentoliikenne nyt. Lentoliikenne on otettu mukaan päästökauppaan, koska suurella enemmistöllä parlamentissa ja ministerineuvostossa yksimielisesti näin päätettiin. Silloin se oli hyvin laaja äänestys. Puheenjohtaja oli varvoja esittelinä silloin, minä olin esittelijä. Liikennevaliokunnan kanssa tehtiin intensiivistä yhteistyötä, ja ainakin minun ryhmässäni tiedän, että en saanut esittää tarkistuksia täysistuntoon. Ensimmäinen toinen käsittely meni sen mukaan ei ollut sitten yhtään tarkistusta, jotta, jonka kanssa jostain sovi tulikin valiokunnan esittelijän kanssa. Koska liikennevaliokunnan puheenjohtaja minulle sanoi, että hän, häntä kuvattiin talibaniksi menettelyn aikana. Se, mitä täällä nyt päätettiin, päätettiin yhdessä liikennevaliokunnan kanssa. Miksi näin päätettiin? Sen vuoksi, että päästöt ilmaliikenteessä ovat nousseet ja kasvavat edelleen dramaattisesti. Ja koska monet, monet muut liikennemuodot tietysti antavat ilmaston suojeluun. Muistutan hiilidioksidilainsäädännöstä, kevyistä hyötyajoneuvoista, henkilöautoista. Monissa muissa alueissa on keskusteltu tästä. Ei olisi johdonmukaista politiikkaa nyt sitten ilmaliikennettä joilla on kilometriä kohti eikä suuri rasite ilmastopäästöjä, ettei sitä otettaisi mukaan. Koska näin hyvä yhteistyö oli liikennevaliokunnan kanssa, niin lopussa päästiin siihen, että oli hyvin kohtuullinen, maltillinen direktiivi, josta päätettiin ETSn osalta. Yleensähän puhutaan, että 100 prosenttia kaupataan 2013, ilmaliikenteessä on 50 prosenttia, ja 21 prosenttia olisi vähennykset koko teollisuudessa, 5 prosenttia ilmaliikenteessä. Eli päästökaupan kautta ilmaliikenteelle nämä rasitukset ovat kovin maltilliset. Mantervälisellä lennossa komissio lähtee siitä esimerkiksi Lontoosta Shanghaihin. Kahdesta eurosta lähdetään liikkeelle, tai komissio lähtee Ryanair Euroopan sisällä. On laskenut, että 25 senttiä olisi matkustajaa kohti Euroopan sisäisissä lennoissa. Kun tarkastellaan kansallisia toimia, jäsenvaltiot ja kolmannet valtiot, joista ne ovat jo päättäneet, siitähän meillä on dokumenttikin jaettu. Tämähän on virallisesti ilman asiakirjaa keskustelua, mutta henkilökohtaisesti jaan tällaisen taustapaperin 42.18 on laskettu mannerväliselle lennolle Saksassa. Ensimmäinen luokka 158 sitten olisi ensimmäisessä luokassa. Yhdysvalloissakin on rasit eh, monenvälisille lennoille 16 dollaria, Intiassa 35 dollaria. Eli haluan tehdä selväksi, mistä täällä olemme päättäneet, oli hyvin kohtuullista. No sitten kovasti kritisoidaan kolmansista vastaan. Valitettavasti on niin, että melkein kaikki merkittävät kolmannet valtiot, Kanada, Australia, ovat moderaatteina, otetaan nyt siitä pois, ovat rakentavaa yhteistyötä meidän kanssa. Kiina, Yhdysvallat ja esimerkiksi Venäjä ovat kovasti tätä vastaan. Argumentti, jota käytetään, on, että nyt ajamme ekstraterritoriaalista lainsäädäntöä. Mielestäni tämä ei pidä. Ja tästäkin näette jaetussa papereissa muutaman tiedon kansalliset verot, nekin vaikuttavat etäisyyteen. Jos maksaa Lontoosta Kanadaan, niin maksetaan vähemmän kuin jos matkustetaan Meksikoon. Ja alue siinä välissä on Yhdysvallat. Jos Saksasta Frankfurt lentää Varsovaan, niin maksetaan pienempi vero kuin jos maksaa Tokioon. Niin siinä välissä on Venäjä. Eli argumentti, että EU nyt olisi alkanut tekemään päätöksiä jotka koskevat kolmansia vaita epäreilusti, niin ei se pyöde. Tätä vastustusta siitä huolimatta on senkin jälkeen, kun tuomioistuimelta tuli selkeä torjunta eh, amerikkalaisten lentoyhtiöiden vaatimuksille, niin kaksi selitystä on tälle kovalle vastustukselle, kovalle paineelle kolmansista vasta. Ensinnäkin kolmansissa maissa on, valitsee mielipide, että me EU-ssa itse asiassa emme ole mikään oikea lainsäädäntöelin. Valitsee mielipide, että kun EUta vähän painostetaan, niin se jo murtuu. Eli kansalliset lait Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa pysyvät yllä. Niitä noudatetaan kolmansissa valtioissa, mutta EU-lakeja nyt oikein tarvitse noudatakaan. Tämä on ennakkoluulo kolmansissa maissa. Se on kovin valitettavaa tietysti ja sen vuoksi täytyy todella tarkasti harkita, miten tähän reagoidaan. Toinen on poliittisesti vieläkin mielenkiintoisempi pointti. Yhdysvalloissahan on nyt tällä väliin hyväksytty laki, joka valtuuttaa liikenneministeriön, että jos ei päästä yhteisymmärrykseen, niin amerikkalaiset lentoyhtiöt voidaan kieltää niiden osallistuminen eurooppalaiseen päästökauppaan edustajahuoneen edustajat olivat täällä Brysselissä keskustelijoiden kanssamme ja siinä vaiheessa, kun he todellakin tulivat heimormusteiksi ja aggressiiviseksi, oli silloin, kun minä Waxman Marki ilmastonsuojelulain Yhdysvalloissa mainitsin. Sillä on edustajahuoneessa selkeä enemmistö, sillä on henkilökohtainen Obamaan tuki. Senaatissa varmaan valitettavasti epäonnistui, koska 16 ääntä se ei saanut, mitä se tarvitsi. Anteeksi, 60 Luxemburgin maakki ottaa päästökaupan kaikille teollisuusaloille Yhdysvalloissa, tietysti myös lentoliikenne, tietysti myös eurooppalaiset, kiinalaiset tai australialaiset lentoyhtiöt, jotka lähtevät Yhdysvalloista lentoon. Ja kun tämän mainitsin, niin ne olivat kovasti vihaisia minulle, koska samaan, että Waxman maaki on kuullut. Yhdysvalloissa on nyt edustajahuoneessa nyt erityisesti eri enemmistöjä. Se näyttää meille, että amerikkalainen ilmaston syyllä ei ole niin samanlaista kuin aiemmin. Se ei muuta kansainvälistä oikeutta kuitenkaan mitenkään. Kaikki argumentit, jotka meidän ETS vastaan esitetään, voitaisiin esittää myös Volkswagen Markkia vastaan. Ja tässä vaiheessa mielestäni ja amerikkalaisten argumentaatio, erityisesti presidentin argumentaatio on kovin heikkoa. Obama ei tässä teokäyttä itselleen, hän sai Nobelin rauhanpalkinnon muun muassa ilmastonmuutostorjuntatoimintansa vuoksi ja nyt hän on kirjoittanut lain, joka asettaa paineeseen tämän päästökaupan ilmasto, ilmaliikenteessä. No, tilanne on vaikea, koska kaikki keskeiset kolmannet mm, valtiot vastustavat kovasti. Ja argumentti, jonka he esittävät, on aina se, että haluamme mieluummin maailmanlaajuisen sopimuksen kuin mieluummin kuin eurooppalaisen sopimuksen joka sitten amerikkalaisia kiinalaisia myötä sääntelee osittain. Mekin olemme tehneet selväksi, että haluamme maailmanlaisen sopimuksen. Ongelma on siinä, että kansainvälisessä siviili-ilmailussa ja siinä, siinä järjestössä siellä ei ole saatu mitään aikaa Kioton jälkeen. Ja mielestäni on nyt kovin tärkeää tehdä selväksi, että kansainvälisen sopimuksen tiellä me emme ole, vaan se ovat epäilemättä muut. Ja sen vuoksi on oikein, että kun ajatellaan edistystä kansainvälisessä ilmailuliikennejärjestössä panemisen merkille, siellä oli, tehtiin marraskuussa tärkeä päätös, perustettiin korkeatason työryhmä, jonka piti huolehtia siitä, että ensi vuoden syyskuussa, kun järjestön yleiskokous kokoontuu, että siellä olisi päätösehdotus maailmanlaajuisesta sopimuksesta ja jokaisen matkaan saattaisi yleiskokous on joka kolmas vuosi. Sen vuoksi tässä on nyt todellakin mahdollisuus saada aikaan ratkaisu. Muuten se on taas jälleen kolmen vuoden päästä. Ja siinä äh, säädösympäristössä ei tapahdu mitään. Tätä taustaa vasten komissio nyt ehdotti pysäyttää kellon. Ja kun ajatellaan olemassa olevan direktiivin toimeenpanoa, niin lykätään sitä vuodella. Tämä on pitkälle menevä askel. Täytyy todella tarkastella, onko se tarkasti, onko se oikein. Ensimmäinen harkintani on alustavasti ajattelen, että kyllä komissio on lähtenyt järkevään askeleeseen osoittaakseen, että me emme ole maailmanlaajuisen sopimuksen tiellä. Jos onnistuu, jos se onnistuu, se on hienoa. Sitten meillä on juuri se, mitä halusimme. Jos se ei onnistu, niin joka tapauksessa on tullut selväksi, että se ei ollut EU-sta kiinni, että maailmanlaajuista sopimusta ei ole. Ja Tässä voidaan estää haittoja EUlle ja sen ilmaliikenteelle ja silti noudattaa sääntöjä. Kahdessa kohdassa pyytäisin mielipiteet kollegoilta, jotka on ennen keskustelua esitetty ehdotuksina. Komission ehdotuksessa tehdään ero mantereiden, väli, mantereiden välisille lennoille ja Euroopan sisäisille lennoille. Komissio ehdottaa, että sopimus ei olisi mannerten välisissä lennoissa, koska kolmannet valtiot eivät tematisoi oikeastaan Euroopan sisäilmalentoja. Haluaisimme oikeastaan molemmat yhtä aikaa. Eli mikä tässä nyt uudessa tilanteessa sitten olisi oikein? Sillä on etuja ja haittoja. Minä olen esittelijä, joka nyt ei ehdota mitään. Ensin vaan odotan keskustelua. Jos muutetaan komission ehdotusta, siitä tietysti aiheutuu keskusteluja ongelmia. Ensimmäinen toukokuuta täytyy olla lainsäädännössä valmis, muuten tulee oikeudellisia ongelmia. Toinen e- ehdotus, jonka teen, on se, että keskustelemme siitä, mitä näiden syöttölentojen kanssa tehdään. On siis näitä lentoja, joista tuodaan pienemmältä kentältä suuremmalle e- lentokenttä navalle. Eli silloin tullaan näille mantaneiden välisille lennoille vähän aiemmin ja sitten Eurooppa eurooppalaisia lentoyhtiöitä, kun suojellaan kilpailulta kolmansista vaista, niin että nämä syöttölennot, sekin otettaisiin vuodeksi tästä pois. Se on teknisesti kovin vaikeaa, en tiedä sitten, että auttaako se meitä lopulta, mutta haluaisin, että tässä keskustellaan. Viimeinen kohta, jossa mielestäni niin täytyy täsmentää komission ehdotusta. Mitä itse asiassa tästä odotetaan? Mitä vuoden päästä tapahtuu? Voin kaikille sanoa, 2013 syyskuun tuota meitä ei ole ratkaisua, joka olisi heti pätevä ja meitä kaikkia tyydyttäisi, vaan jos meillä on onnea, jos kaikki hyvin neuvottelevat ja menestystä on, niin se on sellainen ratkaisu, joka muutaman vuoden päästä pätisi. Ei 2013 ole sellaista globaalia sopimusta, jossa tyydyttävästi, tyydyttävästi voitaisiin säännellä ilmastoliikenteen päästöjä. Komissio tässä kysymyksiä ja vastauksia dokumentissaan, jonka olen myöskin jakanut, on sanonut ja kerran, että mitä se odottaa. Mutta se ei ole lainsäädäntöehdotuksessa valitettavasti mukana. Tarvitsemme globaalia sopimusta. päästökauppaa tai jotain muunlaista, johon kaikki lähtevät mukaan. Ja jos ensimmäinen ensimmäistä 2014, jos se ei vastu voimaan, tarvitsemme ylimenokaudelle puitteet, jotka mahdollistavat sen, että meidän järjestelmä, jos tarpeen, niin muutetussa muodossa pätisi edelleen. Jos järjestö lupaa, että 2014 tulisi jotain, niin että silloin luovumme lainsäädännöstämme. Ei, vaan että kompromissi on se, että komissio ja jäsenvaltiot neuvottelevat kansainvälisesti, mutta ylimenokaudella ryhdymme askeleisiin, jotka mahdollistavat sen, että kuljemme edelleen omalla tiellämme. Peter Liese. Kiitos Peter Liese. Minä olin varjoesittelijä, kuten tässä mainittiin. Ja minäkin puutun tähän aiheeseen, mutta haluaisin ennen sitä toivottaa tervetulleeksi Walesin ympäristöministerin, joka on täällä kanssamme tänään. Tervetuloa kovasti. Hienoa, että olette paikalla. Was den Vorschlag angeht, wir haben lang und breit hier im Parlament des Mitä tulee ehdotukseen? Tästä ollaan laajasti pitkästi keskusteltu. Kaksi käsittelyä oli ehdotuksesta ja täytyy sanoa, että se oli aikanaan kompromissi. Ihan nimenomaan kompromissi ympäristöihmisten ja liikenneihmisten välillä. Hyvin paljon tultiin vastaan ja silloin oli kovasti huolenaiheita, epäryksiä siitä, että onko tämä toteutettavissa kansainvälisesti. Kansainvälinen ilmaliikennejärjestö, joka siis tätä kansainvälistä ilmaliikennettä organisoi, tämä organisaatio on keskustellut jo melkein 13-14 vuotta siitä, mitä Miten voidaan matkaan saattaa järjestelmällä globaalisesti, jotta ilmastonsuojelu taataan ja että voidaan tehdä kansainvälistä sääntelyä? Juuri Euroopassa nyt nähdään, Petä-Liisa juuri siitä puhui, että markkinat ovat sirpaloituneet. Meillä on eri veroja. Voin vain sanoa, Hollannissa oli vero sitten oli näitä keksilijöitä yrityksiä, jotka Hollannista veivät busseilla matkustajia Saksaan, bussit täynnä, nyt on toisinpäin, nyt on Saksassa käyttöön vero, nyt menee taas toiseen suuntaan. Eli se, mitä sisämarkkinoilla, mitä me sisämarkkinoilla ymmärrämme, niin sitä meillä ei ole siinä. Ja ehdotus, joka tässä matkaan saatettiin, että ilmanliikenne integroidaan päästökauppajärjestelmään ja myöskin ulkoiset lennot, oli oikea mutta jäsenvaltioiden pitäisi nyt äh, sääntelypoliittisesta välineestä päättää. Päästökauppa tai hiilivero, hiilidioksivero, molemmat ovat liikaa, eli sen vuoksi olen tämän lainsäädännön kova kannattaja. Ja tämä lainsäädäntö ja myöskin komission ehdotus, Stop the Clock-ehdotus, myöskin tuli esille kiinalaisten puheissa esille Pääneuvottelijaministeri Signaalit, viestit, joita sieltä saatiin, myöskin Japanin kollegoilta ja muilta, ne olivat mieluumminkin positiivisia. Täytyy kuitenkin olla selvä, että mielessä jotain vertailtavissa olevaa kansainvälisellä tasollakin pitäisi tulla mukaan, jos tähän askeleeseen lähdetään. Täl, tässä vaiheessa minulla on suurta sympatiaa komission jäsenenkin kanssa täällä valiokunnassa, marraskuussa tästä keskusteltiin sen ehdotuksen esittämispäivänä. Jos todellakin on mahdollista, että kansainvälisellä tasolla saadaan sopimus sisällöstä, sehän ei pidä olla mikään alibiväline, mutta jos se nyt sitten onnistuu, niin silloin ovi on auki oikealle puolelle, että myös muilla alueilla saadaan jotain aikaan. Juuri minun mietinnön kesku... Minun mietintöni koskevassa esittelyssä otin esille, että kuudella alueella Kiinassa tuoda lähdetään päästökauppaan. 2016 ollaan suunniteltu koko maahan sitä. Uutiset Yhdysvalloista, ne huolestuttavat meitä tietysti, mutta se voi arvioida myös niin, että, että eivät lähde neuvotteluihin ilman kohtuutta ja, tai neuvottelumassaa ja he olivat kriittistä massaa näihin neuvotteluihin. Ja siinä mielessä olen varovaisen optimistinen siihen, mitä ilmaliikennejärjestön tilanteeseen tulee. Ja mielestäni esittelijän viitoittamaa tietä pitäisi kulkea. Ei siis Euroopan sisäiset lennot, vaan kansainväliset lennot. Tässä on mainittu lukujakin. Minä jäsenvaltiossa, niin olen luoteessa ja sinne kuuluu saaria. Siellä Itä-Friisin saarille maksan enemmän veroa kuin Frankfurtin ja Washingtonin mantereen välisellä lennolla. Nimittäin kolminkertaista hintaa hiilidioksidista. Eli tämä suhde ja miten, sieltä nyt, miten siitä keskustellaan ja miten tähän lähestytään, niin hiilidioksidiverossa jäsenvaltiossa sitä olisi jäsenvaltiolta toivonut, koska ne haittaavat koko ilmaliikennettä kovin kovasti. Ja tämä liikenne, jota meillä on jäsenvaltioiden välillä, että ensin mennään bussilla yli rajan seuraavalle sopivalle lentokentälle. Sen vuoksi yksi sääntelypoliittinen väline, se meillä on, se on päästökauppa jossa, johon lentoliikenne on integroitu mukaan. Ja tämä mahdollisuus, joka meille nyt tarjoutuu kansallisella tasolla, se, siitä pitäisi ottaa vaarin. Mutta sanoin myös hyvin selvästi ja selvittää se, että jos 31.12. ei mitään <clears throat> substan- äh, sisällöllisesti merkittävää ole tullut siellä esiin, niin meidän lainsäädäntömme jatkuu, menee eteenpäin. Että Neuvottelupaine pysyy yllä, Forster sillä nyökkää, eli se täytyy olla hyvin selkeästi varmistettu, että ei luovuta siinä mistään, vaan että meillä on neuvottelumassa Sitten saadaan hyviä asioita ja mielestäni tälle tielle pitäisi lähteä, mutta ehtojen kanssa ei ehdot, ilman ehtoja. Seuraava varjoesittelijä on Chris Davis. Chris. Thank puhemies, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Peter Liiselle, jonka sitoutuminen tähän ilmailuliikenteen päästökauppaan on jo kauan ollut näkyvissä pitäisi perustaa, miksi me haluaisimme, että lentoliikennekin sisällytettäisiin päästökauppajärjestelmään. Perusteet ovat olemassa. Meidän pitää vain katsoa tilannetta kansainvälisesti. Me olemme, tätä jo, olemme tästä jo keskustelleet aikaisemmin, mutta pitää olla rehellinen. Näissä ilmastoneuvotteluissa EU on pyrkinyt innovatiivisuuteen, pyrkinyt toimimaan edelläkävijänä, pyrkinyt olemaan esimerkillinen. Ja mihin olemme pää- mitä olemme saavuttaneet? No hyvin vähän mutta yksi teemoista ja avainkohdista on se, että kaikilla mailla eri puolilla maapalloa on samat, sama vastuu. Ja meidän tehtäväni on, tehtävämme on käyttää tätä vipuna, jotta pääsemme tavoitteeseemme. Ja jo alusta asti on tehty hyvin selväksi sekä komission että muiden taholta – että meidän täytyy saada aikaiseksi kansainvälinen sopimus, joka, jolla voidaan hillitä lentoliikenteen kasvavia päästöjä. Meidän pitäisi vain saada ihmiset jonkunlaisen mekanismin taakse, jotta koko maapallo tämän tunnustaisi, ja se on hyvin tärkeää. Mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Me tiedämme, että komissio on käyttänyt päästökauppajärjestelmää pakottaakseen jonkinlaisen keskustelun aloittamisen ikaossa. Ja uskotaan, että jonkin, tai merkittävää edistystä on saavutettu. EU olisi näin toiminut, mutta oikeasti edistystä on saatu aikaiseksi ja nyt halutaan neuvotteluille jättää vähän enemmän liikkumavaraa. Nyt voitaisiin sitten tulla ja sanoa, että no aikataulu on mahdoton. Ei ole mahdollista päästä tässä aikataulussa sopimukseen. Meidän täytyy siis hieman lisätä liikkumavaraa, tai näin on sanottu, että jäädytetään tilanne nyt pariksi vuodeksi, kun kerran edistystä on jo saavutettu. Tässä vihreiden ja muiden kanssa ja oman ryhmäni kesken on päätetty. Katsottiin, että ta- kunnia- tavoitteet eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia, edistystä ei ole saavutettu riittävästi poliittisesta näkökulmasta. Koko idea voitaisiin kritisoida, voitaisiin kritisoida sitä, että tätä mekanismia käytetään kansainvälisen sopimuksen pakottamiseksi mutta me, meillä ei varmaankaan ole muita mahdollisuuksia kuin neuvottelijaa tässä tukea. Mitä muutakaan voisimme tehdä, jos kerran pyritään sopimukseen? Pitäisi katsoa, mikä on sitoumuksen tavoite. Eli ei nyt pitäisi lähteä lisäämään lainsäädäntötekstiin uusia kohtia. Meidän pitäisi vain tukea neuvottelijaa. Ja mitä tiukempia me olemme, sen selvemmän viestin saamme välitettyä koko maailmalle. Me olemme valmistautuneet olemaan tässä tiukkoja ja kyllä päästökauppajärjestelmää täytyy soveltaa lentoyhtiöihin EUn lentokentillä, jos vaikka kansainvälistä sopimusta ei saavutettaisikaan. Me haluamme, että tässä todella edistetään myöskin Nikaan taholta. Kiitos, Chris. Ja nyt Rova Forster edustaa Kalanania. Kiitoksia, oikein kovasti kiitoksia myös kollegoille, kollegoille jotka ovat kommentoineet, että olet aivan oikeassa. Kaikki eh, tuemme sitä, että meidän täytyy, täytyy torjua näitä ympäristövaikutuksia, mutta totta kai tässä katsotaan yhtenäistä ilmatilaa, sitä miten teknologiassa edistytään. Me olemme tukeneet myös tätä yhteisen ilmatilan kehittämistä, joka on julkisia yksityishanke, mutta ongelmana tässä, tämä ei ole mitenkään tämä valiokunnan jäsenten vika tai liikennevaliokunnan jäsenten vika. Tämä oli huonosti annettu esitys. Se on aivan eri asia, että meillä on kiinteät rakenteet tässä ETS-järjestelmässä useita vuosia sitten on puhuttu jo tästä asiasta ja on sellaisia kysymyksiä, jotka ovat lainsäädäntökysymyksiä. Asetetaan nämä tietyt verot kolmansien maiden lentokoneille erilaisia näkemyksiä ajatellen lainsäädäntövälineitä. Ei tällä tavoin voita mennä eteenpäin, mutta tässä me nyt olemme. Tämä on aivan yksi sekasotku. 170 maata tuli esiin tässä, sanoivat, että meille tulee ongelmia. Meillä on nyt sellainen kanta, jossa olipa kyse Yhdysvalloista, Kiinasta, ne ovat omaa lainsäädäntöään säätäneet ja sanoneet, että niiden lentoyhtiöt eivät voi noudattaa tällaista päästökauppajärjestelmää. Me olemme tällaisessa tilanteessa. Meillä on eri näkemykset. Jotkut haluavat mennä eteenpäin ja minä en ole sitä mieltä, eh, että tämä on oikea, oikea tapa. Eli tämä stop the clock, mitä se tarkoittaa sitten? Se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole näitä eh, kolmansien maiden eh, lentoyhtiöitä mukana, mutta tässä täytyy katsoa myös sitä, että me viivytämme tätä. Tämä on kakkos suunnitelma, B-suunnitelma ja Euroopan unionissa on sellaisia lentoyhtiöitä, jotka ovat meidän alueellamme ja silloin eh, hei, niille asetetaan sellaisia veroja, joita ei asetella, aseteta kolmansille maille. Tästähän tässä on kyse. Ja tämä on tilanne. Tämä on kilpailukysymys, koska tässä toimimme niin, että komissio esittää eh, tällaista asetusta. Jäsenvaltiot voivat noudattaa tätä ja laittavat tämän lainsäädäntöönsä ja sitten huomaamme, että puolet eh, niistä, joiden pitää pitäisi olla tässä mukana, eivät toteuta tätä. Tämä on todellisuutta. Tässä voidaan puhua siitä, että torjutaan ilmastonmuutosta, mutta mikä on vastaus ikaosta? Se neuvottelee, mutta sillä ei ole minkäännäköistä valtaa lainsäädännöllisesti. Se on sellainen järjestö, jossa ikään kuin päätetään, että jotakin täytäntöön pannaan, mutta minä olen sitä mieltä, että tämä stop the clock, mitä se tarkoittaa, mitä tapahtuu komissio, mitä tapahtuu vuoden sisään, kun sanotaan kolmansista maista, että niiden lentoyhtiöt eivät noudata tätä, mitä sitten tapahtuu. Ainut vaihtoehto, joka tässä nyt on, pitää olla realistinen, pitää olla tasapuolinen lentoyhtiöille, Euroopan unionin yhtiöille, pitää viivyttää koko tätä asiaa, lykätä sitä myöhempään ja katsoa, mitä tapahtuu. Mutta jos tällä tiellä mennään eteenpäin, niin minä tiedän, että ihmiset tietenkin haluavat säilyttää kasvonsa, mutta tämä ei ole vastaus siihen, jos halutaan liennyttää minkään näköisiä huonoja vaikutuksia. On, se on liian byrokraattinen toimija. Me olemme nyt tässä tilanteessa ja nyt sanomme valiokunnassa, että tulkaa nyt tämän, tämä ratkaisemaan. Me emme aloittaneet tätä. Tämä ei ole, se ei ollut mikään liikenne- tai ympäristövaliokunnan esitys. Tämä oli komission esitys ja Minun mielestäni tämä ei ole, ei, ei sitä eikä tätä. Valitettavasti minun ehdotukseni olisi se, että jos halutaan lykätä tätä, niin lykätään sitä ja sitten palataan jossakin vaiheessa tulevaisuudessa ja äh, sanotaan, että äh, me lähdemme tässä nyt kaikki tälle tielle ja äh, tämä stop the clock, minä en usko siihen. Minä tuen omaa teollisuuden haaraani yhdistyneessä kuningaskunnassa. En halua, että siellä joudutaan kilpailussa kärsimään, minkä tähden heidän pitäisi maksaa siitä, että kolmannet maat eivät lähde tähän mukaan. Minä päätän esitykseni tähän ja katsotaan, mitä komissio sanoo. Ja totta kai tästä keskustellaan myös liikennevaliokunnassa aika pian. Kiitos. Linda McCavan sitten. Well, I mean... Niin. Jackie Fosterille. Komissio on antanut ehdotuksen ja ne, jotka tuon lain ovat hyväksyneet, olivat ministerit ja Euroopan parlamentti, eli EUn vaaleilla valitut edustajat, eikä suinkaan Euroopan komissio. Emmekä voi nyt teeskennellä, etteikö näin olisi käynyt. Ja teidän, parlamentti, teidän puolueenne myöskin tuki tätä edellisellä vaalikaudella, joten pitäisi nyt pitää tämä mielessä. Ja jos nyt ymmärrän oikein tämän komission tämänhetkisen ehdotuksenkin. Tämä ei ole mikään tyhmä ehdotus komissiolta. Siis, joka on saanut vähän kannatusta. Haluaisin sanoa komission edustajille. Olen hermostunut tähän ehdotukseen juuri sen takia, mitä Jackie Foster juuri sanoi. Pitäisi ryhtyä toimiin, jotta lentoliikenteen päästöjä saadaan vähennettyä. Jotkut ovat näihin jo ryhtyneetkin. Ja kun nyt puhutaan siitä, mitä Matias Grottekin sanoi. Puhutaan kustannuksista ja kustannustehokkuudesta. Ja jotkut hallitukset ovat ottaneet käyttöön kansallisia veroja lentoyhtiöille. Kyse on siitä, että pyritään torjumaan kasvihuonekaasupäästöjä. Peter Liise puhui myöskin pyhyi, puhui luvuista 80 puntaa vaikkapa tiettyä määrää kohden mantereiden välisillä lennoilla ja niin edelleen. Meidän pitäisi olla rehellisiä. Ika on mielestä, me ei pitäisi tehdä mitään. Emme näe mitään edistystä, eikä eu EU-takaan tulisi mitään ehdotusta. Ja tämä, jo, ja tämä johtuu siitä, että tarpeeksi ei ole sisäistä painetta. Olen huolissani tämän ehdotuksen suhteen siitä, että kun nyt mietitään, mitä keskustelimme päästökauppajärjestyksestä päästökauppajärjestelmästä juuri ja monet ihmiset lobbaavat ympärillämme vaikkapa kosmetiikkalainsäädännön suhtaan, niin meidän pitäisi nyt, tai tässä vain annamme viestin lobbareille, että he todella menestyvät lobbauksessaan, eikä enää torjutakaan niin paljon ilmastonmuutosta. Jos me nyt tuemme tätä, niin minä voisin todella tukea tässä Chris Davisia, Tämän ei pitäisi olla mikään automaattinen järjestelmä, eikä tämän pitäisi korvata lainsäädäntöä. Meidän pitäisi vain yksinkertaisesti sanoa selvä, siirrämme, lykkäämme täytäntöönpanoa. Mutta jos näin ei tehdä, niin sitten automaattisesti säädöksiä sovelletaan. Ja minun kysymykseni komissiolle kuuluukin, että miten me tiedämme, mistä me tiedämme, että IKA on tehnyt riittävästi, menestyy riittävän hyvin, kuka sit sen määrittelee? Ja miten automaattinen tästä järjestelmästä mahdollisesti tulisi? Miten tästä neuvotellaan neuvoston kanssa, erityisesti niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät halua mitään ikaan suunnalta? Tämä ei ole niin kovinkaan lupaavaa, eikä myöskään Yhdysvaltain sitoutuminen ole mitenkään sanottua. Olen surullinen siitä, että me olemme nyt tässä tilanteessa, olemme joutuneet tämän säädöksen avaamaan. Muutama kuukausi sitten suurin osa meistä oli sitä mieltä, että tätä säädöstä ei pitäisi lähteä tarkastamaan, kun keskustelimme asiasta. Ja toivon, että me emme mitään tulevia säädöksiä tuhoa tässä liittyen lentoliikenteeseen ja päästökauppaan. Kiitos Linda. Sitten François Costet. Niin anteeksi vaan, mutta eh, tässä eh, oli tulkkaus vähän hitaampi. Ja tästä aiheesta, tämähän on tärkeä aihe, mutta siitä eh, puhutaan säännöllisesti koskien ilmastonmuutosta ja lentoliikennettä. Voidaan olla periaatteessa samaa mieltä mutta sitten kun täytäntöön pannaan jotakin, niin silloin herää huolia, koska jos tässä saadaan aikaan lainsäädäntöä, ainoastaan Eurooppaa koskevaa lainsäädäntöä, joudumme vaikeuksiin, meidän yrityksemme joutuvat vaikeuksiin, varsinkin lentoyhtiöt. Meidän täytyy saada aikaan sopimus kansainvälisellä tasolla. Ja minun mielestäni tässä ei pitäisi olla naiveja eurooppalaisia. Me tarvitsemme kansainvälisen sopimuksen. Muussa tapauksessa me eh, eh, hylkäämme meidän lentoyhtiömme, me eh, luomme kilpailutilanteen ja voimme joutua jopa kauppakonflikteihin. Kiina oli jäädyttänyt e-bussin tilaukset ja Venäjä, Intia, miten ne toimivat tässä tilanteessa. Meillä on tässä ongelmia edessämme. Me haluamme mennä eteenpäin, haluamme puuttua ilmastonmuutokseen, mutta jos tässä ammumme itseämme jalkaan, niin silloin käy huonosti ja minä olen tyytyväinen siihen, että komission jäsen, joka on vastuussa ilmastokysymyksistä, on siirtänyt tätä verokysymystä myöhemmäksi. Minun mielestäni se oli tarpeen ja ehdottomasti meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia argumentteja, jotta saamme aikaan tämän kansainvälisen sopimuksen. Muussa tapauksessa me joudumme ongelmatilanteisiin ja me vaikeutamme omia yrityksiämme, niiden toimintaa. Minä suhtaudun hyvin varovaisesti tällaisiin aiheisiin ja jopa hyvin vastahakoisesti, että toimitaan välittömästi. Olen tyytyväinen siihen, että tätä, lykätään tätä veron käyttöönottoa. Tässä pitää saada aikaan sopimus kansainvälisesti. Kiitos. Abschließend erhält dann das Wort für die Kollegen der Kollege Gerbrandi. Gerbrandi. Uh, I'm not going to repeat what... No en nyt aio toistaa sitä, mitä monet kollegat jo sanoivat, mutta Katsotaanpa totuutta silmiin. Suur, suurin haaste, joka meillä on, jos haluamme eh, vihreää toimintaa ja torjua kasvihuonekaasupäästöjä. Yksi ala, jossa on automaattisesti oikeudenmukaiset olosuhteet, on ilmailuala, koska kaikille yhtiöille vero on täysin sama. Ja olen hyvin vakuuttunut siitä, että tämä ei ole mikään käytännön ongelma tai mikään muukaan ongelma. Kyse on periaatteesta. Ja useimmat maat ja monet ihmiset eivät halua veroa lentoliikenteelle. Se on nähty kerosiiniverojen kanssa ja kaikkien muiden systeemien kanssa, jotka liittyvät lentoliikenteeseen. Niitä ei ole olemassa ja usein ihmeellisiä argumentteja kuullaan tämän puolesta. Hyvin yksinkertainen kysymys kuuluu, jos tässä olisi kyse kilpailusta, se voisi olla. Mutta miten tässä voi olla kyse kilpailusta, jos muutama kahvi lentokentällä maksaa enemmän kuin, kuin mitä täytyy maksaa tätä veroa Shanghaihin asti? Niin kuin Peter Liisekin sanoi, kuka tässä maailmassa valitseekin jonkun toisen lentoyhtiön parin euron maksun takia, on paljon kannattavampaa valita lentoyhtiö, joka tarjoaa juomat ilmaiseksi semmoisen yhtiön sijaan, joka ei niitä tarjoa. Eli kysyn todellakin, onko tässä nyt kyse kilpailusta vai siitä, että me emme vain halua millään tavalla koskea lentoliikenteeseen. Kiitos die Verkaufsstelle, wo wir den Kaffee für... Niin, tässä voidaan miettiä sitä, että mistä kahvit saa kahdella eurolla. Heathrows ainakaan ei saa. Mutta nyt täytyy kuulla komission puheenvuoro vielä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Tosiaankin Teidän puheenvuoronne ovat olleet kovasti avuksi, kun pyrimme ymmärtämään sekä tukea että näitä avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät komission ehdotukseen. Niin kuin tiedätte, komissio on aina ollut ja edelleen tukee globaaleja ratkaisuja Eh, sen jälkeen, kun tämä prosessi nyt on alkanut vuonna 1997, me olemme aktiivisesti osallistuneet ja vaikuttaneet myös näihin keskusteluihin. Siitä huolimatta on aivan selvää, että koko eh, prosessi ei ole saanut aikaan tuloksia eh, niin, että siitä olisi syntynyt järkeviä toimia. Siitä syystä komissio on antanut ehdotuksensa, että otetaan mukaan päästökauppajärjestelmään 2012 mennessä ilmailuliikenne. Me emme hyväksy mitään laittomuuksia tämän toimenpiteen suhteen. Laillisuus on osoitettu eh, Euroopan eh, unionin tuomioistuimessa ja tässä EUn eh, e lainsäädännön suhteen ollaan kyllä hyväksymässä lainsäädäntöä sen suhteen, että otetaan mukaan lentoliikenne ETSään. Tämä on eu lainsäädäntöä, tämä pitää ymmärtää. Kaikkien sidosryhmien pitää ymmärtää tämä myös, ajatellen nykyisiä säännöksiä. Mutta tässä pyritään kuitenkin globaalin ratkaisuun ja se on tavoitteemme ja on aivan selvää, että kun EU lähtee ETSään, silloin Mm, edistystä on aivan selvästi tapahtunut. Nyt on sellaisia työryhmiä, jotka ovat keskustelleet todellakin arvioineet sitä, miten voitaisiin toteuttaa markkinaperusteiset järjestelmät. Ja markkinaperusteiset järjestelmät eivät ole ainoastaan ETS, on myös muita järjestelmiä, joista syntyy tuloja ja toisista e- taas ei synny tuloja. 9. päivä 11. neuvosto sopi, että nämä toimenpiteet ovat teknisesti toteuttamiskelpoisia, ne voivat, voidaan panna täytäntöön, mutta me tarvitsemme poliittisen tason sopimuksen, jotta voimme saada aikaan tämmöisen, tällaisten toimenpiteiden toteuttamisen jos halutaan todellakin edesauttaa tätä poliittista prosessia. Tästä syystä eh, perustettiin korkean tason työryhmä ja viime viikolla he tapasivat vasta ensimmäisen kerran niin, että saadaan aikaan poliittista eh, painoarvoa, joka on puuttunut näistä keskusteluista. Eh, kun puhutaan markkinapohjaisista järjestelmistä. Ja olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka mainitsivat, että nyt on epätodennäköistä, että yhtenäinen globaali eh, toimenpide saadaan aikaan eh, siinä, kunnes ICAO on tavannut ensi, viikon, tai ensi vuoden syksyllä on selvää, että pitää ottaa käyttöön sellaiset toimenpiteet, joiden avulla saadaan aikaan alueellisia kansallisia toimenpiteitä ja tällä tavoin luoda tietä myös globaalille ratkaisulle, yhtenäiselle ratkaisulle. Minun mielestäni tämä on mahdollisuus, johon pitää EUnkin tarttua. Ja kun katsotaan, miten paljon eteenpäin ollaan päästy neuvoston kokouksessa 9.11. Komissio on ehdottanut, että EU väliaikaisesti poikkeaisi eh, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta eh, ajatellen lentoliikennettä Euroopasta ulos ja e, Euroopasta sisään. Tämä koskee kaikkia lentoyhtiöitä riippumatta e, kansallisuudesta. Jos Lufthansa lentää Frankfurtista Washingtoniin, e, silloin tämä poikkeus on voimassa, jos British Airways lentää Lontoosta New Yorkiin. Sama pätee siihen, mutta joka tapauksessa, jos China lentää Eurooppaan, niin silloin lainsäädäntö pätee siihen. Eli kolmansien maiden lentoyhtiöt henkilöt, jotka toimivat Euroopan reiteillä, niiden pitää noudattaa lainsäädäntöä. Stop the clock. Se tarkoittaa sitä, että me emme voi syrjiä ketään. Tällaisia per- periaatteita pitää noudattaa myös ETS, ja se takaa myös tasapuoliset olosuhteet kaikille toimijoille. Tämä on sellainen ehdotus, joka ei tule aivan tyhjästä. Se on luonnosteltu hyvin tarkasti ja sitä on äh, tarkasteltu, miten sitä voidaan äh, täytäntöönpanna. Ja äh, tässä meidän toimijamme, meidän lentoyhtiömme ja kolmansien maiden lentoyhtiöt, samoin kuin jäsenvaltiot, jotka hallinnoivat ETS-ilmailun täytäntöönpanoa, heidän pitää pystyä toimimaan ja ennakoimaan tätä sopimusta – ja miten virtaviivaisemmat meidän prosessimme ovat, sitä johdonmukaisemmin EU, ETS ja eri ulottuvuudet, ulottuvuudet ovat suhteessa muuhun maailmaan. On aivan totta, että ne kollegat EU:ssa, jotka edustavat meitä korkean tason työryhmän neuvotteluissa, he ansaitsevat mahdollisuuden keskustella eurooppalaisista näkemyksistä, näkökulmasta. Meillä pitää, meidän pitää pitää mielessä nämä suuntaviivat ja aikarajat, kun mietimme oikeata ajoitusta ja eh, aikarajoitteita eh, ajatellen näitä ehdotettuja poikkeamisia Niinpä olemme päättäneet yhden vuoden poikkeamasta. Tällä tavoin viedään pois nämä tekosyyt, joita kolmannet maat ovat sanoneet, että EU vaarantaa ICAO-prosessin ja mahdollisuuden saada aikaan järkeviä tuloksia asettamalla EUn ja ETSn velvoitteet. Tämä dynamiikka ei enää päde, joten nyt meille on tulossa aito mahdollisuus, jossa kaikki osapuolet voivat lähteä mukaan ja odotamme, että meidän kumppanimme kolmansista maista vastaavat tähän myönteisesti. Nyt on raportoitu myös siitä, että Yhdysvallat epäröisi ajatellen tätä yhtenäisen globaalia toimenpidettä. Meidän pitää aivan alusta lähtien keskustella näiden äh, osapuolten kanssa, niin aloitettiin jo äh, marraskuun ikaon kokouksessa. Meillä on äh, vankka pohja tälle vuoropuhelulle myös kahdenvälisten neuvottelujen kautta meidän ja kolmansien maiden osapuolten kanssa, jotka eivät ehkä ole ymmärtäneet sitä, mikä tarkoitus EUlla, EU-ETSllä on Tämä ekstraterritoriaalinen näkökulma, siinä halutaan nyt hiukan hengähdystaukoa ja tällä tavoin voimme saada aikaan järkevät tulokset syyskuussa, lokakuussa ensi vuonna. Nyt sen jälkeen kun komissio hyväksyi 20.11. tämän ehdotuksen. Meillä oli jo ensimmäinen työryhmä eh, kokous tästä asiasta ja seuraavat eh, keskustelut ovat tulossa 7. tammikuuta. Jäsenvaltiot eh, kaiken kaikkiaan tukevat tätä ja kommentit, joita tähän mennessä on saatu, ne eivät millään tavoin kiistä sitä aikomusta ja logiikkaa, joka tämän ehdotuksen takana on. EUn intresseissä on säilyttää tämä paikka, joka meillä on. Eli meillä on johdonmukainen, uskottava näkökulma tämän ehdotuksen täytäntöönpanoon. Tämä tätä kautta varmistumme siitä, että neuvottelijamme ikaossa mahdollisimman hyvin pystyvät suojelemaan Euroopan etuja ajatellen kansainvälisiä järjestelmiä. Minun mielestäni komission puolesta me kovasti innokkaasti haluamme keskustella ja selittää tämän ehdotuksen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita parlamentaarikot ja avustajat. Ja mahdollisimman pian on tulossa tietoa tästä. Tässä olemme esittäneet jo usein esitettyihin kysymyksiin vastauksia ajatellen sitä, mitkä maat tulevat mukaan, miten ne tulevat mukaan, minkälaisia vaikutuksia on lainsäädännön täytäntöönpanolla. Ja kehottaisin, että kollegat tutustuvat tähän materiaaliin, jos teillä on lisäkysymyksiä ja Näitä kysymyksiä äh, löytyy myös äh, DG pääosasto ilmasto. Kiitos tästä ja Peter Liisa esittelijänä saa viimeisen puheenvuoron. Kiitoksia. Lyhyesti puhun, koska aika on kovasti edistynyt. Kansalliset verot otettiin täällä esille ja pyytäisin nyt kollegoita tarkastelemaan asiaa. Olemme jakaneet paperin. Jos siinä joku ei täsmää, niin kernaasti se voi meille kirjallisesti ilmoittaa, just töräämme heti, mutta ulottuvuudet ovat hyvin selvät. Ja tässä suuntaan, brittikollegan suuntaan, toriryhmän suuntaan, jotka EPPssä vielä hyväksyivät. Brittihallitus ihan äskettäin liberaalien torjan puolelta poistaneet tämän kansallisen veron. Jos ensimmäisessä luokassa lentää, niin se pätee, mutta mm, myöskin toisen luokan hinnat ovat kovin korkeat. Ihan ääriesimerkki. Yli 6000 mailia. Esimerkiksi Aasiaan, jos lentää sinne. 184 puntaa per henkilö. 184 puntaa per henkilö. Yksi yksittäinen vero yhdessä jäsenvaltiossa. Ei voi olla niin, että täällä EU ets jos tehdään niin kuin komissio ehdottaa. Rajoitamme sen Eurooppaan yhdeksi vuodeksi ja jos sitten tulee globaali ratkaisu, että se olisi kilpailuongelma. Jos tämmöistä 84 puntaa verotetaan, ei voi olla näin. siis tässä täytyy tehdä selväksi, että EU on kovin kohtuullinen – Eikä pitäisi siis sallia, jos sanotaan, että EU häiritsee kilpailukykyä. Ryanair nosti hintoja EU ETS vuoksi 25 senttiä, lentävät vain Euroopassa. Näistä saarista mainittiin. Jos haluan Ryanairilla halvalentoyhtiöllä lentää jonnekin Espanjan saarelle koko Euroopalle 25 senttiä enemmän puheenjohtajan vaalipiirissään tai hänen vaalipiirinsä kansalainen – haluaa vain tällaisen piirikunnan pääkaupunkiin lentää, niin maksaa kymmenkertaisen. Ei voi olla niin, että kilpailukyvyn vääristelemästä puhutaan EUn puolelta kuin jäsenvaltiot. Näin häpeättömästi käyvät kansalaisten taskulla kukkarolla. Kaikki hyväksyvät lentoyhtiöt, lehdistö, kolmannet valtiot ja meitä vastaan hyökätään, kun ne uskovat, että EU on heikko. Ja tästä meidän täytyy vielä puhua enemmän mielestäni. Olen kaikista ehdotuksista valmis keskustelemaan. Ja pyydän kollegoilta tarkkoja muotoiluja. Olen valmis tekemään pikaista työtä, että saadaan tarkistuksia mukaan. Ehdotan vielä tällä viikolla mietintöä, että saamme kaikki ehdotukset mukaan, mutta uskon, että komissio on jo hyvin huolellista työtä tehnyt ja monet asiat, jotka nyt keskustelussa otettiin esille, on siellä mukana, enkä ole niin optimistinen sitä, että voidaan niin paljon tätä vielä muuttaa. Yhdessä vielä esittäisin täsmennystä. Kuultiin komissiolta, mitä itsekin sanoin. Globaalia sopimusta ei tule, joka ensimmäinen ensimmäinen 2014 olisi tullut voimaan. Mutta kansainväliseltä järjestöltä ei pitäisi saada pelkästään raamit, kansallisille päästökauppajärjestelmille, vaan selkeä sitoumus siihen, johon voi, sellainen, johon voimme luottaa et siihen, että joskus globaali ratkaisu tulee. Sekin on yksi ehto. Ja tätä painetta haluaisin pitää yllä ja mitä komissio itse ky- kysymyksissä ja vastauksissa eh, tarjoaa, että globaali sopimus se tavoite on ja sinä aikana kun sitä ei ole, koska ei sitä voi kolmen kuukauden aikana toteuttaa, Tarvitsemme kehykset, joissa me, EUna, Australia ja muut, jonka puitteissa voimme alueellisia kansalliskeemoja edelleen, jos tarpeen sopimuksessa jatkaa, mutta ei voi olla, että 2020, 2025 asti ei tehdä mitään. Se ei olisi mikään tyydyttävä tulos. Kiitos kovasti. Ja kuten sanottu, olen valmis tarttumaan ehdotuksiin ja aikataulu on sen vuoksi näin tiukka, koska todellakin, että meillä olisi mahdollisuus tästä keskustella, mutta että siitä huolimatta tultaisiin eh, alkuvuonna valmiiksi. Eli että annetaan se viesti, että jos kansainvälinen sopimus tulee, niin EU ei ole tiellä, jos ei onnistu, niin EU ei ole syyttäminen. Silloin mu- muiden täytyy tehdä oma velvollisuutensa. Kiitos Peter Liise en nähnyt kollega Fosteria, joka pyysi vielä puheenvuoroa. Question the commission have not answered. Vain kysymys, johon komissio ei vastannut ja usein säännöllisesti tätä kysytään ja monet minun lisäkseni muistivat, muistuttivat tästä 12 kuukauden poikkeus. Kaikkihan tietävät nyt vaikkapa Lufthansan systeemistä. Me puhumme nyt tässä EUn alueellisista lentoasemista, mutta jos on 12 kuukauden poikkeus ja kolmannen maan lentoyhtiö ei 12 kuukauden aikana tätä noudata riippumatta ikaon päätöksestä, niin tuleeko tästä seuraamuksia siis? Ei tule, te tiedätte ja me tiedämme sen. Mitä tapahtuu, jos 12 kuukauden päästä kolmannet, kolmansien maiden lentoyhtiöt eivät täytäntöönpano pane tätä asetusta ja me tiedämme, että ne eivät näin tee tähän kysymykseen ette vielä vastannut. Kiitos. Ich glaube, da sind wir der richtige Ansprechpartner. Rova Foster, mehän tietysti päätämme. Tämä ei komissio. Komissio on täällä tekemässä ehdotuksen ja me olemme niitä, jotka siitä päättävät. Mitä Petrisen mietintö loppujen lopuksi tulee tai ei tule. Jos haluatte siihen vastata, voitte niin tehdä, mutta minä ymmärrän että niin lainsäätäjäksi. I, will answer the question if I... Minä äh, vastaan kyllä kysymykseen, jos sopii. Ähm, laki, lakia sovelletaan kaikkiin äh, lentoyhtiöihin, jotka äh, toimivat Euroopan sisällä riippumatta kansallisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että ähm, tulee sanktioita, rangaistuksia, niin kuin EU-lainsäädännössä on säädetty. Kiitos, näin pääsemme keskustelun loppuun. Kiitos kaikille osallistuneille kollegoille. Ja, über den Berichtsentwurf werden wir am 23. Januar. Äh... 23. tammikuuta keskustelemme mietinnöstä 28 on tarkistusjättämismäärää eikä 18. helmikuuta keskustelemme tarkistuksesta sitten on äänestys valiokunnassa helmikuussa 26. päivä ja sitten kaikki saadaan siivilleen toivottavasti maaliskuussa. Ja siinä mielessä tämä keskustelu päättyy. Kiitos kaikille osallistuneille. Ja nyt seuraava esityslistan kohta. Tässä on kyse vastuuvapaudesta 2011, Tässä on monta kohtaa, mutta näistä kaikista kertoo Jutta Haug, joka on nimittäin on tässä esittelijänä. Olkaa hyvä. Dann werde ich jetzt mal versuchen. Kiitos. Yritänkin nyt sitten kaikki nämä seitsemän kohtaa, niitä on nimittäin seitsemän. Ei jota. Vielä tiedoksi Jutta Haug. Aikaa on 19 asti. Niin, kyllähän minä osaan lukea. Saattaa olla etu, mutta on vielä yksi kohta senkin jälkeen esityslistalla. Mutta niin kuin tässä nyt nähdään, kun puhutaan päätöskyvystä, ei tässä on onneksi tarvitse päättää mistään, mutta nähdään kuitenkin, että päätösvaltaisuutta ei enää ole. No joka tapauksessa. Kyse on 2001 budjetista, ja vastuuvapausmenettelystä. En halua nyt esittää pitkiä jaarituksia siitä, ihan vain yleisesti virastoista. Meidän vastuullamme ovat viisi näistä virastoista. Ja yleisesti ottaen on myös mietintö, johon on otettu pari perusperiaatetta. Eli tästä nyt täytyy aina muistuttaa, että budjettiperiaatteet jotka meille äh, budjettiasetus ja perussopimus asettavat, niistä täytyy myös pitää kiinni. Se, että budjetti on vuosittainen ja että on budjettitasoitus. Nyt sitten kollegat, jotka Strasbourgissa vähän äh, kiinnittävät asioihin huomiota, niin tietävät ne kollegat, että neuvosto ei oikein pystynyt ottamaan huomioon tätä budjettitasoitusta. Se nimittäin viime viikolla koskien budjettia 2013. Sinne tuli 9 miljardia velkaa, eli tämä tasoitus ei onnistunut. No ihan vain sivuminen sanoi. Sitten sanoin vielä, että tämä vuosittaisuus budjetissa, sen pitää päteä kaikkiin virastoihin, niin sitä selvästi. Vuosittaisuus tarkoittaa sitä, että raha, jota käytetään, niin sitä ei voida yksinkertaisesti aina lykätä eteenpäin ja siirtää seuraavalle budjettivuodelle. Vai, vaan suunnittelu täytyy tehdä niin hyvin ja tarkasti, että se raha, joka käytössä on, niin se myös voidaan kuluttaa. Jos se poikkeuksellisesti ei olisi näin, niin sitten tarvitsemme vastaavaa avoimuutta, eli tarvitsemme tietoa siitä, miksi ei onnistunut. Jos tarkastelette ehdotustani lausunnoksemme, joidenkin virastojen kohdalla luetteloidaan vielä se, että myös nämä virastot ovat vaikeuksissa tietyissä kohdissa että sitoumusmäärärahat pystyttiin oikeasti maksamaan, koska tiettyjä sopimuksia ei täytetty. ja sitten piti yksinkertaisesti maksuja siirtää seuraavalle varahoitovuodelle. Olemme kuitenkin myös sitä mieltä, että komissio, sehän komissiolta on edustajavirastoissa ja hallintoneuvostoissa. Ajattelemme, että niiden pitäisi antaa vähän apua ja tukea siinä myös mitä tulee budjetin vuosit, vuosittaisuuteen, mutta myöskin valintamenettelyyn henkilökunnassa. Ja rekrytointimenettelyn henkilökunnan osalta komissioneuvosto ja EP. Meillä on niin kutsuttu yhteinen lähestymistapa. Sitä on meidän keskenämme sovittu siitä, sen jälkeen, kun sitä kolme vuotta puhuttiin. Ja siinä komissio, sieltä se löytää kaikki viittaukset siihen, että miten miten se voi virastoja tässä auttaa. Saman aikaan täytyy kuitenkin sanoa, että se mitä jo aiemmin tehty, ennen kuin edes tätä yhteistyötä tapaa oli, silloin saamme nimittäin läpi sen, että kaikki virastot tekevät henkilöstön kehittämissuunnitelmat ja nimittäin sitovat sellaiset. Silloin täytyy komissiolle sanoa, että niin kutsutut kumppanipääosastot, niiden täytyy huolehtia, että budjettia ei ammu katon yli silloin näistä suunnitelmista täytyy myös pitää kiinni, eikä komissio silloin vaan voi yksinkertaisesti tulla ja suorittaa vakavia leikkauksia näihin henkilöstön kehittämissuunnitelmiin. Tässä täytyy vähän juoda. Tulkkikin juo tässä välillä vettä. Niin, olennaisilta osin tässä, tässä tämä oli sanottava virastoista. Kaksi asiaa vielä. Myöskin tilintarkastustuomioistuin. Sekään ei ole mikään pyhä instituutio. Sekin tekee työtä tietyn aikarajan puitteissa. Ja mitä nyt sitten sen erityiskertomuksessa nähdään? jonka se nyt on julkaissut intressikonflikteista yksittäisten virastojen sisällä. Siinäkin ajanhammas vaikuttaa. Täytyy nähdä, että virastot eivät ole jääneet paikalleen sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin tutkimuksessa teki. Tietysti ne ovat tehneet jatkotyötä. ne ovat kehittäneet mekanismeja ja kehittäneet niitä edelleen sen suhteen, että miten nämä eri intressikonfliktit voivat ottaa huomioon tai jopa välttää kokonaan. Eli se, mitä tilintarkastutumiestuin tässä tekee, ei, ei ole ihan päivitettyä. Se ei enää vastaa, tai 2000 2012 vuoden alussa 2013 tämä status muuttuu. No sitten vielä yksi asia. Tämä lääkevirasto, Emma, Ollaan aina sanottu lääkevirastolle, että olkaa nyt hyvä. Sen pitäisi toimia kustannuskattavasti. Kustannusten kattamiseen kuuluu myös se, että ne voivat ottaa sellaisia maksuja, jotka sitten todellakin kustannukset kattavat maksuasetusta me emme luojan kiitos ole lainsäätäjä, vaan tässä hallintoneuvosto ja neuvosto toimivat. Mutta hallintoneuvosto, joka siellä istuu, niin jäsenvaltiostahan se koostuu, mutta se ei ole ollenkaan, sillä ei ole ollenkaan intressiä tehdä maksusta kulut kattavia, koska silloin jäsenvaltioiden tai niiden toimialojen täytyisi maksaa nämä maksut. Nyt vuosien ajan, monien vuosien ajan olemme jo sanoneet, että tehkää nyt uusi maksuasetus. Katsotaan nyt sitten, onnistuvatko jotain saamaan aikaan ensi vuonna. No, tämän verran virastoista. No, sitten nopeasti kohtaan kahdeksan, joka ei koske virastoja vaan yleistä komission talousarviota. Tässäkin pääsen tähän samaan asiaan, että sanon. Tilintarkastustuomioistuin ei tee ihan puhdasta työtä. Oikeastaan, no jos nyt haluaisi ilkeän mielen olla, niin voi sanoa, että se tekee tendenssimäistä työtä. Miksi? Se nimittäin nyt sitten yksinkertaisesti vuosikertomuksessaan esitti terveys- ja ympäristöpolitiikka-alat, ne on esitelty sinne yhdessä maaseudun kehittämisen ja kalastuksen kanssa, minkä seurauksena oli se, että yhtäkkiä puhuttiin virheasteesta. Virheasteesta en nyt tiedä, 5,2 prosenttia tai joku sellainen. En nyt edes muista tarkasti enää. Mutta se, mikä meidän salkkumme mandaattimme piiriin kuuluu, nimittäin terveys ja ympäristö, siinä ei ole ollenkaan virheitä. Nolla virheaste. Eli ei tämä ole kunnossa, kun jos ne niputetaan näin yhden. Odotamme tilintarkastustuomioistuimelta, että se asian korjaa seuraavassa kertomuksessa 2012 vastuuvapauskertomuksessa esittää asian toisin. Se antaa täysin väärän kuvan ulkopuolelle, aivan täysin väärän kuvan. Se, että periaatteessa olemme kaikki tyytyväisiä, mitä tulee maksuihin ja sitoumuksiin, on selvä että ilmaston pääosasto, no siis uuden pääosastona täytyy vähän vielä harjoitella budjettia laatimaan ja sitten myöskin nämä ohjelmat. Että se voidaan se käytettävissä oleva raha myös käyttää, on selvä, ymmärrämme sen. Kaikki on vähän optimistisesti ajateltua ollut ja sen vuoksi on toteuttamisen ääri 85 prosenttia. Se varmasti tänä budjettivuonna tilanne on täysin toinen ja sitten nähdään, kun 2012 vastuuvapaudesta keskustellaan ja kun siitä me vastaamme, niin varmaan näemme, että asiat näyttävät ihan toisilta. Enemmän ei olekaan sanottavana kaikkien meidän virastojemme osalta ja komission osalta. Minä suosittelen vastuuvapauden myöntämistä. Vielen Dank, Jutta Haug. Kiitos Jutta Haug. Vastuuvapaus on nyt suositeltu. Ensinnäkin kiitoksia alustuksesta. En tunne ketään, joka näitä kuvia lukuja voisi näin elävästi esittää kuin Jutta Haug. Ei ole nyt oikeastaan puheenvuoropyyntöjä kollegoilta. Kuitenkin oli. Rova Gylling. Und natürlich der Ich, ja, Jes Fernandes, nämlich... Ensin Fernandes, nimittäin varjoesittelijä. En nähnyt teitä, anteeksi kollega. Te olette tietysti ensin vuorossa. Kiitos puheenjohtaja. Halusin tervehtiä teitä ja haluaisin erityisesti onnitella kollega Jutta Haukia. Haluaisin kiittää häntä erinomaisesta työstä. Puhun ihan lyhyesti enkä halua toistaa kaikkea, mitä hän sanoi talousarvioasioista ja vastuuvapausmenettelystä. Tässä on kuitenkin yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille. Tuo tapa, jolla kyseinen kohta on esitetty. Minusta olisi parempi, että tätä ei nyt todettaisi kaikkien erillisvirastojen kohdalta. En tiedä, onko tässä käännös ihan samanlainen kaikilla kielillä, mutta tässä sanotaan, että ei ole todisteita siitä, että erillisvirastot eivät olisi toimineet niin, että olisi petoksia tai väärinkäytöksiä ja niin edelleen. Eli tässä nyt lähdetään, ihan kuin lähdettäisiin liikkeelle siitä, että niitä on. Ja kun nyt puhutaan kustannustehokkuudesta, sitä koskevista periaatteista, niin ehkäpä tässä sanoittaisiin, että on hyvin todennäköisesti, että petoksia on, mutta meillä ei ole kuitenkaan tällaisista petoksista minkäänlaisia todisteita. Eli minun mielestäni olisi parempi jättää tämä lause pois tai sitä muutetaan niin, että todetaan, että olemassa olevien tietojen perusteella on myönnettävä vastuuvapaus erillisvirastoille ja olen Haukin kanssa samaa mieltä siitä, että vastuuvapausmenettely pitäisi näille kaikille myöntää, mutta kun tässä nyt puhutaan mahdollisista sääntöjen vastaisuuksista ja mahdollisista petoksista, niin täällä puhutaan esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimesta ja jos nyt näin tämä lause on, niin ehkäpä tässä annettaisiin ymmärtää, että joitakin petoksia ehkä on mutta meillä ei ole mahdollisuuksia todistaa tätä. Eli emme siis anna todisteita siitä, että kustannuksiin tai kustannustehokkuuteen liittyisi jonkinlaisia ongelmia. Tässä on tällainen kaksinkertainen kieltolause. Sitten tehokkuusperiaate, säästäväisyysperiaate – periaatteet, joita tässä pitää noudattaa. Ei, ei ole kyse pelkästään kustannustehokkuutta koskevasta periaatteesta. Joka tapauksessa kiitän kovasti kollega Jutta Haukia tästä erinomaisesta työstä. Ja ainut kohta, josta emme ole samaa mieltä, on tämä kohta näistä. Sitten liberaalien varjoesittelijät sanoi, niin olkaa hyvä. <coughs> Niin, Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen esittelijää tästä hienosta laadukkaasta työstä ja haluaisin hänen tapaansa korostaa tätä vuotuisuuden periaatetta. Tämä on hyvin merkittävä vaihe parlamentin demokraattisessa valvontatyössä ja Euroopan parlamentti Lissabonin sopimuksen mukaisesti myöntää vastuuvapausmenettelyn esimerkiksi Euroopan komissiolle sen perusteella, että on tarkastettu varainhoidon sääntöjen mukaisuus muun muassa. On otettava huomioon se, että meidän ensisijainen tavoitteemme on arvioida erityisesti ympäristöpolitiikan kuluttaja kansanterveyspolitiikan ja näiden politiikkojen alalla se, että niihin suunnatut määrärahat on käytetty oikein. Eli siis kansalaisten veromaksajien rahat on käytetty oikein niin, että asetetut poliittiset tavoitteet on saavutettu. Esimerkiksi lääkkeet, joita käytämme, niitä valvotaan. Sitten me puutumme siihen, että käyttämämme elintarvikkeet ovat turvallisia ja laadukkaita. Ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka koskettavat kansalaisten jokapäiväistä elämää. Ja nyt kun olemme kriisissä, niin vastuuvapauden myöntäminen, se täytyy perustua todisteisiin. Tässä olemme huomanneet, että kansalaiset suhtautuvat Eurooppaan hyvin kielteisesti ja ollaan sitä mieltä, ettei talousarvioiden ehkä pitäisi olla näin suuria. Ja siksi meidän pitää erityisesti kiinnittää huomiota kansalaisiin ja niihin määrärahoihin, eh, jotka on suunnattu tämän valiokunnan työhön kuuluville aloille. Ja meidän pitää katsoa, onko tavoitteet saavutettu ja meidän on todistettava se, että määrärahojen käyttö on ollut perusteltua ja tarpeellista. Ja tämä on hyvin tärkeää. Tämä vastuuvapausmenettely on todellinen mahdollisuus toteuttaa tätä politiikkaa ja siksi meidän täytyy katsoa, onko varainhoitovuoden aikana todella suositeltu, noudatettu antamiamme suosituksia ja onko tilannetta voitu eri aloilla parantaa. Kuten tiedätte, niin tällaiset erillisvirastot, niistähän viisi kuuluu meidän toimialaamme, niin samanlaisia ongelmia on niissä kaikissa. Ensinnäkin se, että ei ole mitään hyviä menettelyjä olemassa mahdollisten eturistiriitatilanteiden ratkaisemista varten. Esimerkiksi tämä on näkynyt Euroopan ympäristö keskuksen ja EFSAn alalla. Mutta lisäksi on rekrytointi- ja henkilöstömenettelyjä, joiden pitäisi olla avoimempia. Ja kuten esittelijä kirjoittaa, niin tässä 2011 vuonna on saavutettu merkittävää edistystä, erityisesti lääkeviraston ja Euroopan ympäristökeskuksen suhteen, ja toisaalta on ollut merkittävä virhetaso näille meidän toimialamme kuuluvien alojen määrärahojen käytössä. Joidenkin budjettikohtien alhainen täyttöasteet ovat tyydyttäviä, kuten esittelijäkin toteaa. Tämän kaikki, tämä kaikki perustuu käytettävissä oleviin tietoihin virhetasot eivät ole kovinkaan suuria ja näin ollen siis esittelijä on suositellut, että näille viidelle erillisvirastolle plus komissiolle myönnetään vastuuvapaus meidän toimialamme kuuluvilla aloilla tätä esittelijän ehdotusta voidaan tukea. Ja joka tapauksessa kaiken perustana on se, että varainhoito on ollut moitteetonta ja sääntöjen mukausta, kerbrandi varmaankin tarkentaa tätä asiaa vielä enemmän. Meidän täytyy lisätä luottamusta komissiota kohtaan ja sitä kohtaan, että se valvoo näitä tilejä varainhoitoa ja määrärahojen käyttöä. Kiitos. Kiitos. Julie Görling sitten sokerina pohjalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanoisin vain, että minäkin Ihailen kovasti esittelijän sitkeyttä ja minä niin, hän, mm, tässä äskettäisessä kolmikantaneuvottelussa 2020 hän juuri tästä puhui minulle. Minä en kuitenkaan ole aivan samaa mieltä näistä vastuuvapauksista ja haluaisin sanoa, että me olemme olleet pitkän aikaa sitä mieltä, että tästä talousarviosta ei voi antaa vastuuvapautta eh, ennen kuin tulee päätös tuomioistuimesta. Me olemme sitä mieltä, että kaikkien päätösten pitäisi eh, pitäytyä OECDn eh, suuntaviivoissa ja siinä pitäisi ottaa huomioon kansainväliset tilinpäätöstandardit. Kiinnittäisin huomiota myös siihen mahdollisuuteen, joka meille tulee vastuuvapauden kautta joka vuosi. Minä olen jo tottunut itsekin tähän monotoniseen toistoon ja meidän täytyy loppuviimeksi nämä allekirjoittaa, mutta ehkä voisimme käyttää tätä mahdollisuutta hyväksemme niin, että olisimme vähän ponnekkaampia. Haluaisin vedota kollegaan eh, eh, kommentteihin ajatellen parlamentin kuulemista ja tässä luvattiin näiden virastojen tilintarkastuskertomukset ja myös selvitys siitä, minkälaisia eturistiriitoja oli ajatellen talousarvioita. Meidän mielestämme näitä ei olla nyt esitetty ja nyt olisi hyvä mahdollisuus muistuttaa komission jäsentä tästä vakuuttelusta, jonka hän meille esitti aikanaan. Ja tähän asiaan pitäisi tosiaan saada muutosta niin että tällä tavoin voisimme laajentaa tätä vastuuvapausmenettelyä. Haluaisin vielä toistaa sen, että me emme äänestä vastuuvapauden puolesta, mutta osallistumme kuitenkin tähän prosessiin. Gut, ECR möchte weiter am Verfahren teilnehmen, aber nicht wie die Haus Kiitoksia. Ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron, niin komissio ennen sitä. Kuka haluaisi komissiolta ottaa kantaa? okay, next Okei, dann die Kommission hat sich nicht geeinigt, dann... Komissio ei saa päässyt yksimielisyyteen, joten esittelijä saa puheenvuoron. Sanoakseni selvästi, tämä on juuri se dilemma. Ihan vakavasti. Ei siis pelkästään komission osastojen osalta, vaan myöskin virastoissa. Että virastot yksinkertaisesti eivät voi luottaa kumppanipääosastoihinsa. Ei edes budjetin laadinnassa. Tämä kuvaa juuri sitä, mitä mekin tässä koko ajan sanomme. että normaali komission osasto, sillä pitää olla ainakin sen verran käsitystä budjetti, budjetista ja siihen liittyvistä asioista, että se voisi pystyä antamaan vastauksen asiasta vastaavassa valiokunnassa. En nyt sano, että budjettivaliokunnassa tai kontissa jotain sanoa, mutta täällä pitäisi pystyä jotain sanomaan. No, sitten vielä siitä, mitä kollegat sanoivat. Julille Se, että ei olisi vastuuvapautta, en nyt ihan ymmärtänyt. Vai oliko se sitten käännöksessä, siis kun oli luurit päässä, kun hän sanoi, että tilintarkastustuomioistuin olisi tätä päättänyt vielä. 2011 on tilintarkastustuomioistuimessa suljettu. Ja juuri mitä kaikki virastoihin tulee – Se on, no sanon vielä kerran, no ehkäpä sitten Jose Manuelta tulee tähän muu äh, tarkastus, että mitään sääntöjen vastaisuuksia ei ollut todettavissa ja kaikki ihan sääntöjen mukaan oli mennyt. Tämä on se yksi juttu. Jos Julie puhuu yle, tai vaatii sääntelyä sääntelyköhöstä kaikille virastoille. En nyt ihan ymmärrä, mitä hän sillä ymmärtää, mutta niin kutsut yhtenäistämistäpä siis on olemassa. Monissa kokouksissa sekä parlamenttineuvostokomissio olemme istuneet yhdessä ja niin kutsuttua yhteistä lähestymistapaa työstäneet. ECRstä oli siellä mukana Giles Chichester tässä työryhmässä mukana. Siis tämä yleinen sääntely, niin että onko se käytössä. Tanskan puheenjohtajakaudellahan siitä jo päätettiin. Ja meidän puhemiehemme sen allekirjoitti Tanskan puheenjohtajamaana. Komission puheenjohtaja, kuka se varapuheenjohtaja nyt oli, herra Sanonille sitten, siinäkään en ole ihan varmaa, että oliko se tulkkausvirhe sillä nyt ei mitään mahda, Italiaa en ymmärrä. Ei. Tilintarkastustuomioistuin. Ei sillä ole, se ei todennut yhtäkään virhettä ympäristö- ja terveysaloilla. Mutta se mitä se teki, se otti ympäristö- ja terveyspolitiikan yhteen kalastuspolitiikan ja maaseudun kehittymispolitiikan kanssa yhden otsikon alle ja sitten sanoi, että siellä oli 5,6 prosenttia virheaste. Mutta ympäristö ja terveys ei ollenkaan virheitä. Maaseudun kehitys ja kalastus, niillä ne virheet olivat. Ja nyt sitten kun ne asetetaan yhteen, niin sen kautta tuli se ajatus, että myöskin ympäristö- ja kansanterveyspolitiikka olisi kosketettuna, mutta näin ei ole. Ja sen vuoksi vaadin, kuka siellä tilintarkastustuomioistuimessa tätä hoitaakaan, hänen pitäisi oikeastaan olla paikalla tänään. Niin, todellakin vaadin nyt tilintarkastustuomioistuimta siihen, että esitetään asia eri tavalla, jotta tulee selväksi. En tiedä, no miksi näin tehdään. 0,77 prosenttia. Se on koko EU-budjetista. Mielestäni, teidän mielestä se on varmaan liian pieni osuus että sillä pyhitettäisiin ylimääräinen rivi, mutta se pitäisi silti tehdä, koska muuten tulee väärä vaikutelma voimaan. Puheenjohtaja, tarkistusmääräajoista varmaan sanotte jotain, kun minulla niitä nyt ei tässä ole. Die kommen gleich. Äh, hat sich die Kommission entschieden, oder? Onko komissio päättänyt keskuudessaan? Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Non, j'avais un petit peu hésité parce que... Kiitos puheenjohtaja. Hieman tässä epäröin, kun en nyt arvellut, että komissiolle esitettäisiin tässä kysymyksiä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että on hyödyllistä vahvistaa se, niin, no, minähän nyt en tässä kaikkia mahdollisia vastuullisia pääosastoja edusta. Itse olen DG Sankosta ja tässä menettelyssä on mukana useita eri pääosastoja, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että me seuraamme todella tiiviisti tätä vastuuvapausmenettelyä ja osallistumme myöskin erillisvirastojen hallintoneuvostoihin ja seuraamme talousarvioiden kunnollista täytäntöönpanoa ja oikeanlaista toimintaa. Ja tämä on todella tärkeä asia tuoda esiin. Me jatkuvasti seuraamme, miten erillisvirastot edistyvät muun muassa etyristiriita-ilmoituksissa. Edistystä on tapahtunut, mutta olemme sitä mieltä, että kyse on hyvin arkaluonteisesta asiasta ja siksi meidän täytyy tehdä jatkuvasti erillisvirastojen kanssa työtä tässä. Monet kollegani todella ne seuraavat tarkasti erillisvirastojen edistymistä tuolla alalla ja se on tärkeä asia niin erillisvirastojen kannalta kuin meillekin. Ähm, zum Zeit... Aikataulusta. Määräaika tarkistuksille on 19. joulukuuta kello 10. Ympäristövaliokunnassa 24. tammikuuta äänestämme ja koko buussa 18. maaliskuuta äänestetään. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Ja sitten tulemme viimeiseen kohtaan esityslistaa. Nagoya Kuala Lumpurin asia. Tässä on kyse karttakäynnän bioturvallisuuspöytäkirjan sisällyttävän korjaamisvastuuta koskevan lisäpöytäkirjan tekeminen. Tämä otsikko. Se, tämä mietintö ei ole liikuttanut ketään jäsentä esittämään tarkistuksia, eli me huomenna tästä tekstistä tällaisenaan. Skarttaköynän pöytäkirja biologista monimuotoisuudesta kansainvälinen sopimus joka koskee modernilla biotekniikalla muutettuja organismeja ja niiden siirtämistä maasta toiseen. Tässä on kehyksistä, näistä kehyksistä on kyse jo tässä pöytäkirjassa. Puhutaan siitä, että täytyy varmistaa se, että maa antaa ennakkoluvan tällaisten organismien siirtämiselle ja että se on saanut tarvittavat tiedot ennen sitä ja että se on täysin tietoinen kaikista päätöksistensä seurauksista ja että tämä päätös sitten voidaan toteuttaa pöytäkirjassa. Viitataan Rion julkilausuman 15 periaatteeseen, eli ääntävarautumisen periaatteeseen vieläkin vahvistetaan kerran. Myös tietopiste bioturvallisuudelle on siellä mukana tietojen vaihdolle näin muutetuista organismeista, että tämä mahdollistetaan. Ja pöytäkirjan toimeenpanossa myös annetaan tukea. Ja kun minä nyt olen tässä esittelijä, niin yhteenvetoni lyhyesti. Nagoya ja Lumpurin lisäpöytäkirja korjaamisvastuusta antaa panoksensa siihen, että biologisen monimuotoisuuden sopimus ja kattakeenan pöytäkirja voidaan toteuttaa. Myöskin ympäristövastuudirektiivi vuodelta 2004, sekin, äh, tämäkin turvallisuuspöytäkirja koskee korjaamisvastuuta sellaisista vahingoista, jotka, jotka tällä, tällä tavalla muutetut organismit ovat aiheuttaneet. Puolan neuvoston pää, johtopäätöstä, joka haluaa allekirjoittaa bioturvallisuuspöytäkirjan korjaamisvastuusta ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan. Se haluaa hyväksyä sen EUn toimivaltuuksien osalta. Pidän hyvänä, että useimmat jäsenvaltiot ovat tämän allekirjoittaneet ja äh, kehotan niitä ratifioimaan pikaisesti. Yes, und... Tässä se olisi. Ja nyt puheenvuoroja, jos joku vielä haluaa kysyä. Anna Rospa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä aion puhua tanskaa. Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Siinä mielessä, että viimeiset kolme EU-maata, niiden pitäisi allekirjoittaa tämä lisäpöytäkirja koskien bioturvallisuutta. Se on erittäin tärkeää meille. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, minkälaisia vaaroja on geenimuunnelluissa organismeissa, ja ne pitää ottaa huomioon nämä mainitut tekijät. Meidän pitää vaihtaa myös parhaita käytänteitä ja olen tyytyväinen siitä, että puhuitte tästä ennalta varautumisen periaatteesta. Meidän pitäisi kehittää myös kansallista lainsäädäntöä, eli koskien juuri korvauksia, jotka liittyvät näihin vahinkoihin, joita syntyy GMOista. Meidän täytyy tätä tarkastella Eurooppa-tasolla. Tämä ei ole pelkästään asia, joka koskee EU-maita, se koskee myös kehitysmaita. Ja siellä nämä kysymykset ja muutkin kysymykset ovat aivan uusia asioita. Kiitoksia. Vielen Dank. Vielleicht können wir... Kiitos. Kreikka, Malta, Viro. Ehkä voidaan myös saada siihen, että ne allekirjoittaisivat lisäpöytäkirjan. Tsekki, Ruotsi, ja Latvia ovat ratifioineet. Voisi olla enemmänkin ja mielestäni on hyvä asia ja on tietä murtavaa. Miten tässä on toimittu, huomenna on suhteellisen nopea äänestys, kun tarkistuksia ei ole tullut. Ja näin olen päässeet esitellisten käsittelyn loppuun ja huomenna tavataan kello 10 täällä Koordinaattorit sitten ovat taas yhdeksältä, mutta se on suljettu kokous. Ja huomenna aloitamme sitten heti äänestyksillä. Kiitos kovasti molemmille kollegoille, jotka, kollegoille, jotka loppuun asti kestivät ja kaikille muillekin hauskaa jatkoa huomiseen.